Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorschlagen wir starten. Hyvät äh, kollegat, lähdetäänpä liikkeelle nyt iltapäivän osion suhteen. Esityslistan kohta 10 on vuorossa. Komissio kertoo meille delegoiduista säädöksistä aiheena eläinterveysasiat. Onko komission edustaja täällä paikalla? Hyvä. Und wird repräsentiert durch Herrn van Goethem. Okay, so I give immediately the floor to you. Olkaa hyvä. Teidän vuoronne käyttää puheenvuoro. Mr. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Halusin puhua neljänneestä delegeityjen säädösten paketista, joita parlamentti nyt käsittelee. Ensinnäkin tämä prosessi, esittelen sen. Tämä prosessi alkoi jo pitkän aikaa sitten – ja koko eläinten terveysjärjestelmän arviointi saatettiin loppuun vuonna 2006. Ja ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito oli tämän motto. Ja uusi eläinterveyslainsäädäntö se pohjautuu moniin direktiiveihin ja asetukseihin, joita on hyväksytty 1960-luvulta alkaen, kun yhteinen maatalouspolitiikka luotiin ja ne liittyy myöskin kauppalainsäädäntöä. Maito, tautien torjuminen, afrikkalainen sikarutto, lihan ja elävien eläinten tuonti. Ja nämä direktiivit, joita oli kaikkiaan 60 erilaista säädöstä neuvostosta ja, ja vähän ja näitä täytäntöönpanosäädöksiä melkein yhtä suuri määrä. Tämä oli siis koko tämä eläinten terveyteen liittyvä säädöstö. Ja nämä kaikki säädökset, jotka liittyivät sisämarkkinoiden luomiseen ja viimeisteltiin 92 vuoteen mennessä, nämä piti, piti koota yhteen säädökseen, joka on nyt nimeltään eläinterveyslaki. No mistä tässä on sitten kyse? Siitä, eh, että siinä on tarttuvista eläintaudeista kyse, jotka aiheuttavat ongelmia. Se myöskin kattaa eläimet ja tuotteet, nautaeläimet, naudan lihan, nau, sianlihan, maidon, kaikki tuotteet, jotka ovat eläinperäisiä ja joiden välityksellä tartuntataudit voivat levitä. Se koskee myöskin vesieläimiä, kaloja ja kala, kaloja ja liskoja. Ja, ja ne, ne on, tämä säädöstö on jaettu eh, tautien ennaltaehkäisyyn, tautivalvontaan, kontrolliin ja torjuntaan ja EUn, sisä, EUn sisällä tapahtuva liikkuminen sekä säännökset, jotka koskevat eläinten tuomista EU-hun, mikä koske, mitkä koskevat vaikkapa nautatuotteita tai siallia tuotteita. Ja lisäksi on nämä hätätilannet toimet, siis toimet, joita voidaan ryhtyä, kun on kriisitilanne. Ja mistä ei ole kysymys, niin kyse ei ole tautien torjunnan rahoittamisesta. Siinä ei ole kyse rehuista, rehusta eikä lä, lääkitystä rehusta, eikä siinä ole myöskään eläinlääkeistä tai tarkastuksista näitä koskevat muut säädökset. Ja haluan vielä mainita kolme säädöstä, eh, joilla, joilla on, jotka, jotka koskevat eläinperäisiä sivutuotteita, jotka ne voivat, niitä voidaan käyttää teollisuustuotteisiin tai rehuun. Ja sitten meillä on TSE, Tämä, tämän taudin kaikki tunnette, sitä koskevat säännöt ja sitten tietyt eläin, eläinten levittämät sairaudet, zoonoosit. Niin kuin mainitsin aikaisemmin, meillä on, oli paljon direktiivejä ja asetuksia ja kaikki nämä 50-60 perusasetusta yhdistettiin uudeksi säädöks, säädökseksi vuonna 2006 ja se, eh, se jakautui kahdeksaan lukuun yleiset säännöt, eh, tie, sairauksista tiedottaminen, tietois, eh, tietoisuus, valmistautuneisuus ja kontrolli. Ja luku neljä, rekisteröinti, hyväksy, hyväksyntä ja jäljitettävyys – ja se liittyy siis eläinten liikkumiseen. Ja sitten luku viisi. EU-hun tuominen, mitä sääntöjä sovelletaan silloin, kun tuodaan eläperäisiä tuotteita tai eläviä eläimiä tuodaan EU-hun. Sitten meillä on osa, joka koskee ei-kaupalliset eh, lemmikkieläimet ja sitten hätätoimet, niitä käsitellään luvussa seitsemän. Ja esimerkiksi afrikkalainen sikarutto tai lintuinfluenssa ovat olleet tällaisia tapauksia, joissa, näitä säädöksiä on käytetty. Sitten meillä on, meillä on myöskin täytäntöönpano Säädökset on säädetty vuodesta 2016 alkaen ja niitä käsiteltiin asiantuntijaryhmässä ja myöskin eläinsairausluettelo ja siihen liittyvät delegoidut säädökset. Useimmat säädökset ovat nyt siinä vaiheessa, että niitä hyväksytään ja jäsenvaltiot hyväksyvät ne ja vuonna kaksi, ne astuvat voimaan 2021. Ja te näette nyt tässä ruudulla ryhm, työryhmät, joita meillä on ollut yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Joskus parlamenttikin on ollut edustettuna näissä asiantuntijaryhmissä. Ja toistan, että Tämä on siis kaikkien menetelmä, jossa lisbonisoidaan kaikkien aikaisempien säädösten säädökset. Me emme muuta välttämättä sanamuotoja. Me, me emme välttämättä ole kyenneet sovel, soveltamaan – näitä 60 direktiiviä ja, ja suurta joukkoa täytäntöönpanosäädöksiä. Ne koottiin yhteen täytäntöönpanosäännökseksi ja, ja tässä on e, tämä delegoitussäädös on nyt edessänne ja me, meillä on täytäntöönpanosäännökset, jossa on e, yksinkertaistamista ja pyritään eh, riskipohjaistamaan näitä aikaisempia säädöksiä. Tarkastellaanpa nyt sitä, miten tässä toimittiin. Meillä on nyt siis neljä lakia, jotka on hyväksytty. Nämä säädökset siis, jotka on jo hyväksytty, ne liittyvät eh, eläintautiluettelo, tautien luokittelu ja luettelo eläinlajeja, joka täydentää eh, eläinterveyslainsäädännön lukua yksi. Sitten kaksi asetusta. Ensimmäinen on delegoitu säädös, joka hyväksyttiin vuonna 2018 ja se, se on siis tämä luettelo Ja sitten eh, tämä toinen, joka koskee kategorisointia, oli, se oli myös delegoitu eh, säädös, joka myöskin hyväksyttiin vuonna 2018. Ja toinen, joka on jo hyväksytty ja julkaistu, on delegoitu säädös, joka koskee eläinten identifiointia ja jäljitettävyyttä. Tämän asian tiimoilta olemme olleet yhteydessä johonkin parlamentin jäseniin e, ja kehitteillä on muutosesitys, joka koskee e, nuor, hyvin nuoria lampaita ja vuohia. Ja teillä on edessänne nyt neljä tarkastelun alla olevaa säädetystä. Ensimmäinen on tautivalvonta, tautien torjunta ja tautivapaus. Jo, jotkut alueet voidaan siis tunnustaa tautivapaaksi. Toinen delegoitu asetus on, koskee taudin kontrollointitoimia. toimia te muistatte aikaisemmat kalvot tässä, joissa oli ne kahdeksan eri lukua, niin toinen delegoitussäädös tässä, joka koskee tau- tautikontrollitoimia, se liittyy tähän. Sitten kolmas o liittyy maaeläinten liikkumiseen. Ja, ja neljäs liittyy jäljitettävyyteen ja liikkuvuuteen tiettyjen tuotteiden osalta. Näissä on runsaasti viitteitä toisiinsa ja koko tämä paketti meidän mielestämme ja jäsenvaltioiden mielestä on paketti, joka kattaa kaiken ja se on noin 500 sivua kaikkiaan tämä teksti. Käyn ensimmäisen nyt läpi. Ensimmäinen liittyy tautivalvontaan, eh, taudin hävittämisohjelmiin ja tautivapaa eh, aluestatukseen. Meillä oli siis, meillä oli aikaisemmin eh, tämä direktiivi 60, 64 kautta 432 EEC-direktiivi. Meillä oli, meillä oli myöskin pieniä märehtiöitä koskeva direktiivi. Meillä oli e, muitakin säädöksiä, jotka liittyivät e, sinikielisyyteen ja muihin tauteihin. Ja tämä uusi delegoitu säädös, joka on edessänne, joka on sitten siis uusi oikeusperusta. Se perustuu kokemuksiin, joita on kertynyt vuosien mittaan. Ja myöskin sen takia me halusimmekin näitä säätöjä vielä e, korjata. Me halusimme myöskin EFSAn mielipiteen. Meillä on myöskin nyt EUn viitelaboratorioverkosto. Ja meillä on myöskin e, maailman eläintä, eläintautijärjestön normien mukaiset tasot, OIEn standardeja käytämme. Ja, ja tietysti näiden säädösten tarkoitus on se, että toimijoille asiat ovat selkeämpiä ja, ja toimivaltaisilla viranomaisilla on enemmän joustavuutta ja me näin myöten varmistamme, että meillä on riittävästi resursseja käytettäväksi jäsenvaltioissa. Tämä ensimmäinen säädös, niin kuin mainitsin, se täydentää sääntöjä, jotka osassa kaksi, jossa puhutaan valvonnasta ja tautien hävittämisestä ja tautivapaudesta. Se täydentää sitä ja se, ja se esittää niitä vaatimuksia, joita on näiden tautien osalta. Ja se sisältää valvontaohjelmien sisällön. Ja ne alueet, jotka ovat tautivapaita, voivat siellä myöskin löytää ne kriteerit, joilla he voivat sitten säilyttää tämän statuksensa. Meillä on tautien hävittämisohjelmia, meillä on tiettyjä tauteja, joissa jäsenvaltioiden täytyy eh, esittää. Esimerkiksi vesikauhu on tällainen, miten he pyrkivät hankkiutumaan siitä eroon. Ja jäsenvaltiot voivat, voivat pyrkiä hävittämään taudin tai kolmas vaihtoehto on ja siihen liittyy paljon enemmän rajoituksia. Se antaa siis mahdollisuuden julistaa tietyt alueet tautivapaiksi. Ja siellä kerrotaan myöskin, miten, miten tämä tautivapaa status voidaan säilyttää näiden eläintautien osalta. Se ei siis rajoitu vain niihin tauteihin, joita mainitsin nimeltä, vaan on paljon sairauksia, joihin liittyvät ne säännöt, jotka on tässä ensimmäisessä delegoidussa säädöksessä. No sitten toinen liittyy ennaltaehkäisyyn ja esimerkiksi afrikkalainen sikarotto ja suu- ja sorkkatauti kuuluvat tähän ryhmään. Olemassa olevat direktiivit puhuvat näistä. Ja me perustamme tietysti olemassa olevaan kokemukseen ja, ja meillä on ollut vuosien mittaan paljon huonoja kokemuksia eläintaudeista ja sen tähden me voimme eh, hienosäätää oikeudellista puitteistoamme ja meidän täytyy ottaa kokemukset huomioon. Ja meillä on, on luettelo näistä. E, ja tähän liittyy siis lintuinfluenssa, suojasorkatauti ja afrikkalainen sikarutto, jotka edellyttävät väli, välittömiä toimia e, viranomaisilta ja edellyttävät sen, että eläimet välittömästi e, surmataan. Ja nämä säädökset ovat sitten yhdessä paikassa sen sijaan, että ne olisi levitelty pitkin vuosien mittaan hyväksyttyjä säädöksiä. Ja tässä on hyvin selvät vaatimukset toimijoille ja, ja joustavia, joustavuutta viranomaisille. Me, tässä, on myöskin, tässä on myöskin valmius, kontrolli ja valmistautuneisuus – ja, sen, ja meillä on myöskin näytteenottoa koskevaa uusia sääntöjä sekä toimet, joihin pitää ryhtyä silloin, kun on tautiepäily, mikä ovat äh, toimijan velvoitteet, mitkä ovat äh, toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet, kuinka, kuin, äh, milloin pitää Ehm, perus, minkälaisia vyöhykkeitä täytyy tyhjentää eläimistä, milloin alueelle voidaan palata ja mitä, miten tulee suhtautua villieläimiin. Ehm, esimerkki, johon palaan myöhemmin tänä iltapäivänä, esimerkiksi lintuinfluenssa. Se edellyttää hyvin selkeitä toimia, jos tilalla on tautia ja, ja jos, jos tämä tauti esiintyy villieläimissä, niin, niin täytyy tehdä muita toimia, jotka mainitaan myöskin täällä säädöksessä. Sitten kolmas delegoitu säädös, joka liittyy eläinten siirtymiseen ja siihen liitty, liittyviin toimiin. Maaeläimet ja haudatut munat. Kerran toisensa jälkeen nautojen, sikojen, hevosten ja niin edespäin siirtä, kuljettaminen ne sisälty, nämä säädökset sisältyvät tähän säädökseen ja se täydentää eläinterveyslakia. Ja jos siirretään lampaita äh, Irlannista Kreikkaan tai nautoja Pohjois-Ranskasta Luxemburgiin, mitkä ovat säädökset, kun kuljetetaan maitoa, jogurttia, juustoa. Kaikki nämä asiat sisältyvät tähän delegoituun säädökseen. Ja, se, ja, ja tässä on tarkoitus myöskin eh, lähentää eh, säädökset OIEn kanssa samoille linjoille ja, ja tarjota joustavuutta toimivaltaisille viranomaisille. Ja, ja tämä, tähän, tämän säädöksen piiriin kuuluvat myöskin haudotut munat – Mehän olemme maailmanlaajuisesti suuri eh, pienten eh, vastakuoriutuneiden kananpoikien tuottajana ja, ja sitä varten, tätä varten tarvitaan myöskin omat säädöksensä eh, turvallisuutta varten ja eläinten terveyttä silmällä pitäen. Ja Tämän säädöksen piiriin kuuluvat myöskin eläinten kokoamiseen liittyvät säädökset. Tarvitaan bioturvallisuussäädöksiä, kun eläimiä eri puolilta Eurooppaa kootaan yhteen, eh, koska muutoin näissä keräyspisteissä on tautien leviämisen vaara. No sitten ne, er, eh, nämä erilliset eh, laitokset ja erityissäännökset ja poikkeukset, jotka liittyvät eläinkuljetuksiin toisiin jäsenmaihin. Ja täm, nämä liittyvät muihin eläimiin kuin nautoihin ja sikoihin – Esimerkiksi hevoset, jotka menevät eh, hevosurheilijatapahtumiin, tarvitsevat erila- erityisen sertifikaatin. Sitten viimeinen näistä eh, ovat hedelmöitystarkoituksiin käytetyt tuotteet, esimerkiksi ehm, sikiöt. Tässä on siis ollut pohjana neljä direktiiviä ja asetusta ja, ja nykyisin tiedetään, että eläintaudit voivat levitä myöskin siemennesteen tai ö, sikiöiden kautta ja näin ja näin ollen inseminaatiota koskeva lainsäädäntö täytyy myöskin olla olemassa. Ja tämä on siis tämä säädös, joka on edessä. Tämä koskee myöskin rekisteröintiä ja e, hyväksyntää, joka liittyy seminologitoimintaan ja viranomaishyväksyntään ja myöskin siihen, miten, miten, minkälaisia rekisteröitä toimijoiden on pidettävä, jotta, jotta heidän käyttämänsä aineisto on jäljitettävissä. Tämä liittyy myöskin kisoihin ja koiriin. Ja, geenipankkeissa säilytettävään materiaaliin ja ja tähän liittyy myöskin ilmoitusvelvollisuus ja sertifiointi. Ja meillä on integroitu systeemi, jonka jäljitettävyysjärjestelmä, jossa ilmoituksia voidaan tehdä ja sillä voidaan jäljittää eläviä eläimiä e, EUn sisällä. Tämä kaikki on verkkosivustollamme ja on hyvin avointa – ja minulla on nyt ollut ilo esitellä teille nämä neljä asetusta. Kiitokset tästä alustuksesta kolmelta jäseneltä on puheenvuoropyyntöjä. Ja tässä vielä muutama lisää. Oikein hyvä. sen ensin, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos komissiolle tästä esityksestä. Ja kiitos, että tätä esitystä on pyydetty. Yleisluontoisesti sanoisin, että vaikeaa, että tämä valiko prosessin lopussa ymmärtää, kuinka tähän delegoitiin säädöksen ollaan päädytty. Ja meidän täytyy tarkastella tätä menettelyä miettiä, voitaisiinko toimia paremmin, kun me saamme tiedon vasta kun ollaan katetun pöydän äärellä. Mutta tätä nyt täytyy miettiä jossain vaiheessa sitten vuohien ja lampaiden merkinnät on yksi kysymys, mutta minulla on sitten erittäin irlantilainen kysymys. Sieltähän olen kotoisin ja meillähän on jatkuvaa huolta yhdestä eläinterveyslainsäädännön piirteistä, johon viittasittekin, joka asettaa vaatimuksen 30 päivän te- tuberkuloositestille 30 päivää ennen tai jälkeen liikkumisen siirron, ellei sillä ole ollut, elämällä ollut testiä kolmen kuukauden aikana ennen siirtymistä. Olen puhunut eläinlääkäreiden ja asiantuntijoiden kanssa ja ovat sitä mieltä, että tämä on erittäin isolla penssillä tehty toimenpide, joka on kovin fokusoitu koska meillä on 12 000 laumaa, jotka ovat tuberkuloosivapaita, mutta meillä on tuberkuloosiongelma myöskin, joten jotain sillä pitäisi tehdä. Eikä meillä voisi olla paremmin kohdennettu menettely sen sijaan, että on tällainen kattava toimenpide. Ja tässä vaiheessa minun mielestäni on kaksi vaihtoehtoa. Meillä on ollut koordinaattoreiden kesken keskustelu päätöksen lykkäämisestä, mutta minusta on tärkeämpää, että teemme oikean päätöksen ja voisiko meillä olla kohdennetumpi lähestymistapa? Tai voisitko jatkaa tämän kuuden kuukauden säännön vuoteen, 12 kuukauteen, koska tällä on merkittävä vaikutus, valtava vaikutus tilan tasolla byrokratian vuoksi. Ja se vaikuttaa myös eläinmarkkinoihin. Meidän täytyy tietysti saada nämä asiat kuntoon – meidän täytyy saada myös sidosryhmät mukaan tähän. Jos me saamme vastustusta, me saa mitään aikaa. Meidän täytyy saada kaikki viljelijät mukaan ja meidän täytyy sanoa aika tylysti, että eivät he kyllä ole mukana. He pitävät tätä epätoivottuna taakkana, jota heidät pakotetaan nielemään. Mutta he kyllä tietävät, että tuberkuloosinkin pitää puuttua arvostaisin vastausta. Kiitokset sitten Kela, olkaa hyvä. Kiitos. En ole jäsen, mutta minua erityisesti kiinnostaa tämä aihe. Muutama kommentti. Ensinnäkin tämä terveyskonsultaatioprosessi, jossa olivat mukana sidosryhmät, pitkälti lähdettiin liikkeelle tästä ehdotuksesta ja tarkasteltiin, mitä vaikutuksia tällä on Irlannin perhetiloille. Totta kai kysymys on nostava esille, mutta tässä ei kohdisteta huomiota korkean riskin vuohiin, vaan matalan riskin sellaisiin. Ja järjestöt ja monet mukana olleet ovat tätä kommentoineet. Kannattaa muistaa myöskin se, että nyt ollaan siirtymässä tietynlaista testauksesta kuuden kuukauden välein tapahtuvaan ja eläimet saattavat maassamme kuitenkin neljä viisi kertaa muuttaa asuinsijojaan ennen teurastusta, eli näitä siirtymiä on. Ja tämä sitten saattaa vaikuttaa negatiivisesti pieniin tiloihin, jotka reagoivat markkinatilanteeseen sitten myyvät nopeasti eläimensä. Syntyy tällainen ennalta suunnittelematon myyntitilanne ei ole ehkä saatu kuulla kunnon perusteluja sille, miksi nyt on testauksen siirrytty vuostuisista eh, kaksi kertaa vuodessa tapahtuviin. Onko eh, jonkinlaista eh, perustetta, tieteellistä sellaista tälle. Ja kuten kollega McKinnes totesi, Irlannin tilalliset haluavat kyllä päästä eroon tästä tuberkuloosista ja valtavia eh, maksuja eh, tästä vuosittain joudutaan myöskin maksamaan. Ja ilman muuta eh, on selvää, että eläinten pitäjät haluavat eroon tästä taudista, mutta tällä kaikella on kuitenkin huomattava merkitys tällaisille perhetiloille ja niiden elinmahdollisuuksille. Sandra. Kiitokset ja Sandra seuraavana, olkaa hyvä. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että järjestitte tämän keskustelun. Minä painottaisin sitä, että on välttämätöntä jättää joustavuutta, ettei olisi liian jäykkä, vaan tehokas. Ja minulla on täsmälleen er- esimerkki vapaaehtoisen nauttajien kuumeen poistamisohjelma – jossa pyritään taistelemaan kaikkia serotyyppejä vastaan alue, maan alueella, mutta taistelua vasta, tautia vastaan taistellaan rokottamalla. Euroopassa ei ole rokotteita kaikille serotyypeille. Ja vaarana on, että asettaa vaatimuksia elämällä tilanteen mukaan. Ja tämä voi vaikuttaa myös siihen, miten me pystymme taistelemaan sairaasta vastaan, sinikielitautia vastaan. Miten voisimme olla joustavampia serotyyppien suhteen? Pitäisikö meillä toimia unionin tasolla vai muulla tasolla? jotta eläinten terveyttä koskevat toimet ovat tehokkaita, niitä täytyy myös kyetä sopeuttamaan. Ja miettiikö komissio vaatimuksia, jotka olisivat enemmän tulospohjaisia kuin välinepohjaisia, ja niitä, että meillä olisi ohjelmoituna myös AIFE-ekvivalentit ohjelmat. Dank, kollegin Metz. Kiitokset ja Metz, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun englantia, jotta voidaan välttyä eläinten teurastuksilta eh, eri puolilla EUta eh, epidemioiden vuoksi. Ja myöskin ajatellen eh, turvallisuutta eläinten hyvinvointia tarvitaan parempia ennaltaehkäiseviä toimia. Esimerkiksi teollista tilanpitoa on karsittava, koska se edesauttaa tautien kehittymistä ja leviämistä. Ja kysynkin komissiolta, miten eläinterveys ja hyvinvointi on huomioitu tässä yhteydessä kestävyyden konseptin ja vihreän kehityksen sopimukseen. Tässä on keskusteltu eläinten muutosta ja siirtymisistä. Voitteko taata sen, että jäsenmaiden valvontatoimet tähän liittyen ovat riittävällä tasolla? Kiitos. Kiitoksia sitten Buda, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, puhuitte afrikkalaisesta sikarutosta. Meidän täytyy tietää, mitä tehdä vaikeissa tilanteissa, mutta saattaa olla sellainen tilanne, että meillä on kolme, neljä tuhatta sikaa, jotka sairastuvat tähän sairauteen. Silloin kom, komission täytyy miettiä, mihin, missä, nä, nämä, missä on polttolaitos, jossa nämä voidaan hävittää, e, koska näin voidaan e, estää taudin leviäminen. Kysymys, mit, miten on mahdollista, että Puolassa oli kaksi kuukautta sitten lintuinfluenssaa ja meillä on saast- viruksella saastunutta lihaa Romaniassa. Mikseivät ihmiset menneet heti menneet eh, tänne, tänne tilalle ja estäneet, että tätä lihaa ei saa myydä muualle EU-hun? Eh, teillä on kalvoillanne toimia, mitä pitää tehdä, mutta käytännössä mitään tällaista ei tapahdu. Kollega Russen. Kiitokset. Sitten eh, jäsen Russen, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Hollannissa viljelijöillä on sellainen tunne, että delegoidut säädökset aiheuttavat paljon monimutkaisuutta ja halvaannuttavat toimia. Ajattelen esimerkiksi vasakoiden kauppaa. Se on johtanut 30 päivän karanteeneihin. se oikein ymmärsin, nämä eivät ole tarpeellisia. Koska sairaustilanne on vakiintunut ja tauti leviä. Voisitteko kertoa 30 päivän karanteenista asiakkaalle ja onko se sinikielitaudin suhteen välttämättä? Vielen Dank, wenn Sie jetzt keine weiteren... Kiitos. Jos ei ole lisäkysymyksiä, annan äh, Köötillä mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Uh, <clears throat> thank um, Kiitos puheenjohtaja. Ensin vastaan Irlannin kollegoille. Me haluamme ja kaikki haluavat, että tuberkuloosista päästään eroon Irlannissa. Kahdessa jäsenmaassa tilanne ei ole hyvä ensi kuusta lähtien näitä on vain yksi. Me haluamme auttaa Irlantia ja sen takia olemme myöskin kohdistaneet runsaasti taloudellisia voimavaroja Irlantiin tuberkuloosin torjuntaan ja poistamiseen. Ja tekin sanoitte, että karjaa kuljetetaan – Anteeksi. Saksan tulkkaus puuttuu. Tok. Yeah, Tok. Now. Yeah. Okay. okay. Nyt taas toimii. Uh, niin. Sanoin vain, että eräs äh, syy, jota edustajatkin painottivat, on se, että karjaa kuljetetaan paljon tilojen välillä Irlannissa. Ja se on eräs syy, ei ehkä ainut syy siihen, miksi, miksi on niin vaikea päästä eroon tuberkuloosista Irlannissa. Olemme viime vuosina panostaneet 10 miljoonaa euroa vuosittain tähän työhön Irlannissa ja jatkamme sitä. Me olemme toimineet OIEn ohjeiden mukaan. Ja lisäksi sen kokemuksen pohjalta, joita meillä on EUn vastaavista ohjelmista vuosien varrelta. Ja olemme käyttäneet kaikkia mahdollisia poikkeuksia edellisten säädösten pohjalta, joilla on e, ja uusissa delegoiduissa säädöksissä, jotka eivät tule voimaan nyt, vaan huhtikuussa ensi vuonna, niissä niin sisältyy se, että kun, kun jos joku tietty karja on, on testattu puolen vuoden sisään, niin jos eläimiä kuljetetaan, niin ei tarvita enää muita, uutta test, testausta. Ja ni, niillä alueilla, joissa joillakin alueilla tämä aika on yksi vuosi. En ehkä nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta mielelläni kerron teille ja, ja äm, tuottajille, mitä voitaisiin tehdä. Me edelleen rahoitamme näin, vuonna 2020 näitä tuberkuloosin vastustamisohjelmia Irlannissa – ja, ja kohden ja tavoitteena on päästä eroon tuberkuloosista ja kaikki toimet nojaavat e, eläinlääkintäviranomaisiin Irlannissa. No, niin sitten tämä Sinikielisairaus. Meillä on 24 erilaista serotyyppiä tästä viruksesta. Ja EU:ssa näistä on joitakin, ei kaikkia. Yksi, kaksi erilaista eh, serotyyppiä ja Ja pitää, rokotuksiin pitää huoli siitä, että siinikielisyys ei vaivaisi enää. Meillä on ollut epidemia Ranskassa ja esiintymiä Hollannissa ja Belgiassa. Ja me yritämme tarjota riittävää tukea, jotta tältä tuhoisalta sairaudelta vältyttäisiin Euroopassa. Ja ilmastonmuutoksen vaikutus on sellainen, että tätä tautia tulee entistä useammin myöskin pohjoisille alueille Euroopassa. No sitten kysymys, joka koskee suurtiloja ja eläintäytejä tautien esiintymistä. No, eh, vihreän kehityksen ohjelma ja siihen liittyvä osa, joka julkistetaan keväällä. Toki yhteys on olemassa, se ei kuitenkaan liity näihin asetuksiin. Ensimmäisistä kalvoista niin kävi ilmi, että tämä, näin, eläinten hyvinvointi ei kuulu näiden Eh, säädösten piiriin. Se liittyy pellolta pöytään strategiaan, jonka komissio esittää ennen kesää. Afrikkalainen sikarutto on suuri ongelma. Ja, ja me puhumme myöhemmin eh, eh, afrikkalaisesta sikarutosta ja lintuinfluenssasta esityksestä, niin siinä vaiheessa minä en tunne tätä 30 päivän säädöstä, joka koskee vasikoita Alankomaissa. Voimme ehkä ratkaista tämän kahdenvälisesti Haluaisin tehdä selväksi, että tämän säädöksen tarkoitus on olla selkeämpi ja tehokkaampi ja pitää kiinni eläinterveyden korkeasta tasosta EU:ssa yhdistelemällä suuren määrän säädöksiä yhteen Olemme tehneet tämän yhdessä jäsenmaiden kanssa. Me haluamme pitää eläinterveyden tason korkealla ja haluamme tukea jäsenmaita silloin, kun ongelmia on esimerkiksi Irlannissa tuberkuloosin osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. herzlichen Dank ähm, für die... Kiitokset. Ja vielä McGuinness, olkaa hyvä. First, thank you very much. Kiitos. Kiitos hyvästä yksityiskohtaisesta vastauksesta. Tarkentava eh, kommentti kuitenkin. Hyvä, että teillä on valmiutta keskustella edustajien kanssa tästä asiasta, jotta huolet tulevat huomioiduiksi. Ja sitten rahoitusasia eh, Euroopan eh, rahasto ja kansallinen rahasto ovat olleet tähän valmiita 12,7 miljoonaa annettiin tähän ja 2020 ehdoston on 5,4 miljoonaa. Olisi ehkä voitu ajatella, että kun tautimäärät ovat lisääntyneet, olisi myös rahoitusta lisätty eikä päinvastoin. Mutta tietysti paineita, budjettipaineita on muitakin No, joka tapauksessa toivottavasti voitte tavata edustajat ja löytyy tästä tapa edetä. Tärkeää on, että päästään taudista eroon ja että kaikki sidosryhmät saadaan asian hoitamiseen mukaan. Kollegi Kelleher, aber auch bitte... Kyllähän ja mahdollisimman lyhyesti, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti. Olen kiitollinen selityksistä, mutta minulla on tässä vaikutuksista viljelijöiden perheisiin. Ei tämä ole mikään riesa mepeille, vaan viljelijöille. ne, jotka ovat tässä kentällä tuotannossa, heistä on näitä huolenaiheita. Ja kun tämä totesi, jos me lisäämme testausta ja me toteamme, saattaa usein voisi ajatella, että kaikkien maksut kasvaisivat sekä kansallisella tasolla että EU-ssa. Jos näin siis, silloin jos pyritään havaita useampia tapauksia, mutta teidän lukujen mukaan havaitut tapaukset laskisivat. Minusta tuntuu, että ehdotukset ovat huolestuttavia ja viljelijät päätyvät maksamaan koko taudin poistamistrategia, mikä on epäreilua. Voimme lähettää teille luvut ja lähetäkin ne teille. Minulle esiintyvyys Irlannissa kasvaa eikä laske. Ja me pyrimme poistamaan nautojen tuberkuloosin. Olemme tehneet jo paljon. Me teemme mitä vaaditaan, jotta auttaisimme viranomaista suunnittelemaan ohjelman, joka vastaa Irlannin erityistä tilannetta, joka on juuri sellainen kuin mitä mainitsitte. elämme siirtyvät jopa 4, 5, 6, 7 kertaa yhdestä karjasta yhdestä laumasta toiseen ennen teurastusta. Kiitos. Vielen Dank, den Kiitokset. Flanagan vielä, mutta ihan lyhykäisesti, olkaa hyvä. Ik werde schnell sein. Eh, Puhun lyhyesti. On hienoa, että ehdotus on saanut tukea. kueryhmähän ryhmähän sen esitti. Osoittaa, että tällaisen ryhmän toiminnasta on hyötyä. Kiitokset eh, tiedoksenne. koordinaattoreille ovat kahdella kuukaudella jatkaneet reaktioaikaa tähän pakettiin, eli tästä vielä voidaan keskustella. Sitten mennään eteenpäin kohtaan 11. Keskustelu afrikkalaisesta sikarutosta. Varmasti tiedätte kaikki, että eri jäsenmaissa tapauksia on havaittu. Bulgaria, Romania, Liettua ja Puola ja tässä nyt päällimmäisenä eilen sain kuulla, että 12 kilometriä Saksan rajan toisella puolella tapauksia on ilmennyt. Eli tilanne muuttuu ja elää ihan päivittäin. Uutta tietoa saadaan koko ajan. Uusia leviämisalueita löytyy. Tämä on siis varsin ajankohtainen aihe ja vaikutukset saattavat olla varsin pahatkin. Ja annan teille mahdollisuuden kertoa tämänhetkisestä tilanteesta Euroopassa ja sitten niistä toimista, joihin komissio aikoo ryhtyä. Kiitos puheenjohtaja. Käyn tässä läpi nämä kysymykset, mikä on virus, mikä on globaali tilanne ja mikä on sitten tilanne erityisesti EU:ssa ja minkälaisia menestystarinoita voidaan kertoa, entä sitten nämä äh, harppaukset ja toisaalta äh, vaikutukset ja sitten kerron aloitteista, joihin komissio on jo ryhtynyt ja joita on ollut olemassa jo useamman vuoden ajan, jotta saataisiin selätettyä tämä ongelma en nyt mene yksityiskohtiin, mutta pääpiirteissään kerron hieman tästä viruksesta. Se johtaa sadankin prosentin kuolleisuuteen, jos eläin saa tartunnan. Eli todella vakava virus, joka on tappavuudeltaan melkein sataprosenttinen. Ja äh, se on tietysti syytä pitää mielessä. Eli Tämä virus on äärimmäisen tappava ja se on paha myöskin. Eh, siellä ei ole hoitokeinoja eikä ole keksitty myöskään rokotetta. Ja siis tämä mm, eh, virus iskee sikalajeihin, ei muihin eläimiin tai lajeihin eikä ihmisiin. Miten se on tullut ö, sitten Euroopan puolelle? Afrikassa tauti on ö, laajalle levinnyt, sieltä sitä löytyy lähes kaikkialta. Sitä ei niinkään huomaa siksi, että näitä lajeja ei välttämättä siellä juurikaan esiinny. Mutta siellä se on kuitenkin laajalle levinnyt ja ö, rehujen kautta ö, sellaisten rehujen, jotka EU kielsi jo 30 vuotta sitten, mutta erilaiset tähteet, joita käytetään ja joita tulee lentokoneilta, laivoilta eh, eh, ja näiden eh, käyttö ja tällainen menettely kiellettiin täällä jo kauan aikaa sitten, mutta Mosambikissa ja Georgiassa oli yhteydet, mitä tulee näiden tähteiden käyttöön. Ja tällä tavalla sitten Georgian kautta leviäminen lähti liikkeelle Euroopan puolella hitaasti, mutta varmasti kohti pohjoista. Juuri eh, villisika populaatioiden kautta ja näin sitten eh, saastunen lihan kautta tauti levisi eteenpäin tässä video eh, tammikuulta 2014. Tuolloinhan ensimmäinen tapaus löydettiin Puolan ja Liettuan välisellä rajalla. Ja kuukausi kuukaudelta näkee tämän leviämisasteen tuolla eh, yläkulmassa ja sitten sinisellä EU-alueet ja oranssilla värillä eh, muut alueet Aasiassa. 2018 vuoden loppuun mennessä. Eli nykytilanne pitkälti se on lähtenyt liikkeelle Kiinasta ja sieltä kulkeutunut sitten koko Kaakkois-Aasian läpi jo tähän mennessä. Eli koko eteläinen Aasian alue on nyt jo tämän taudin saastuttamaa. Entä sitten EUn tilanne? Tässä vuoden 2020 tilastotietoja. Nämä vihreät pisteet osoittavat sairastuneiden villisikaesiintymien määrää ja sitten keltaiset niitä, jotka eivät ole. Viro, Latvia, tällä tapauksia paljon muutama vuosi sitten. Eivät näyttäisi nyt enää olevan samassa tilanteessa siksi, että villisikoja ei näiltä alueilta juurikaan enää tänä päivänä löydy. Ja siksi virusta ei juurikaan esiinny eikä tartuntoja. Mutta sitten jos Viron tilannetta nyt vielä tässä hieman kuvailisin, ennen vuotta 2014 Virossa esiintyi 1300 tilaa. Jos nyt muistan, siellä on 130 ja turvallisuusmenettelyt varsin korkealla. Yritetään pitää huoli siitä, että tilat eivät ole missään kontaktissa luonnonvarseläimien kanssa. Sitten täältä löytyy haasteellisia tilanteita juuri takapihojen takia, sillä afrikkalainen sikarutto on sellainen tauti, että pienillä tiloilla ei välttämättä ole hyviä aitauksia, jotka estäisivät vapaana liikkuvien eläinten ja tilalla pidettävien sikojen yhteyden. Eli Romanian Bulgarian tilanne erittäin huono. Ja sitten Unkari, Slovakia, Ukraina, tämä kolmio, josta myöskin löytyy paljon sairastuneita eläimiä metsistä. Ja sitten Belgian eteläinen osa ja pienet pisteet kartalla. Tuo, tältä alueelta löytyi tartunnan saaneita eläimiä aiheuttajana ihminen. Ja tämä johti sitten Ranskan ja Belgian viranomaisissa nopeisiin toimiin. Ja voidaan todeta, että virusta ei tältä alueelta enää havaita ja näin kävi Tsekissä viime vuonna. Ja sitten eh, samantyyppinen tilanne kuin Tsekissä eh, ja Belgiassa on ollut, niin sama pätee nyt myöskin läntiseen Puolaan, eh, alueeseen, joka ei ole kaukana Saksan rajalta. Tällä alueella tauti oli levinnyt metsäalueelle. Mistä nämä tiedot on saatu? Tähän palaan lähemmin hetkisen päästä. Mutta siis eh, tsekki eh, on nyt eh, sanottu tartuntavapaaksi viime vuoden alun jälkeen. Ja nyt sitten Belgian viranomaiset toteuttavat samoja toimia kuin siellä toteutettiin aikaisemmin. Tässä sitten vertailua viime ja tämän vuoden osalta. Huomaatte, että lukumäärät ovat suuria, mitä tulee kotieläimiin, eli tähän siniseen palstaan Romaniassa – Romanian tartuntamäärät olivat e, suuria e, juuri takapihatartuntojen vuoksi ja Tonavan laaksosta kaikki lähti liikkeelle. Ukrainan kautta e, eläimet tulivat ja tauti levisi läpi Romanian myöskin. Ja tässä esimerkki, Tsekin esimerkki, nämä tartunnan saaneet alueet tilanne on siis tässä samanlainen kuin mitä se nyt on Puolassa ja Belgiassa. Eli tautia havaittiin ja ihminen oli sitä levittänyt. Eli joku jollain tavalla levitti tartunnan metsään ja metsän metsän villisikoihin, todennäköisesti makkara tai metfursti e, elintarvikkeiden kautta, sellaisten, joita ei olisi siis saanut eu alueelle tuoda. Jossain vaiheessa huomattiin, että näin oli, ja tällöin lyhdyttiin sitten toimiin, ei annettu enää metsästäjien mennä alueelle, Eli odotettiin kunnes tiedettiin, mikä alue oli tämä tartunnan saanut alue. Villisijat eivät liiku kovinkaan nopeasti alueelta toiselle. Ja kun saatiin tästä selvyys asiantuntijoiden avulla, sitten hahmotettiin alue myöskin Tsekissä ja rakennettiin aitoja ja jätettiin sitten nämä sairastuneet eläimet kuolemaan tälle alueelle. Alue oli muuten tyhjä ja sitten virus ei enää pystynyt leviämään eikä säilynyt siellä pitkään hengissä ja sitten pystyttiin julistamaan sekin alue uudelleen taudista ja viruksesta vapaaksi mutta virus voi kuitenkin pysyä hengissä kuutisen kuukautta. Ja tärkeä seikka ja tehtävä viranomaisista puhuttaessa liittyykin siihen, että e, kerätään e, metsästä kuolleet, kuolleiden eläinten ruhot, jotta vältytään siltä, että niiden kautta tartunta leviää muihin eläimiin. Ja tässä sitten Belgian tilanne, se on pitkälti vastaava aitarajausta laajennettiin, koska tauti levisi laajemmalle kuin mitä alun perin oli aidattu. Myöskin lounaan lounaissa Belgiassa varsinkin suoja, jotta voidaan suojata leviämistä Ranskaan, rakennettiin uusia aitoja ja myöskin Ranska omalta osaltaan toteutti aidoitustoimia. Ja pidettiin huoli siitä, että taudin leviäminen Ranskaan ei mahdollistuisi. Totta kai tauti vaikuttaa varsin radikaalisti eläimiin, mutta ilman muuta myöskin kauppaan. Sitten Puolan läntiset alueet, ensimmäinen tapaus siellä havaittiin marraskuun puolessa välissä. Ja välittömästi tämän jälkeen hätä EU-tiimi, asiantuntijatiimi lähetettiin paikalle. Nämä ovat jäsenmaiden asiantuntijoita, jotka työskentelevät laboratorio-olosuhteissa tai eri tutkimuslaitoksissa sellaisia ihmisiä, jotka tietävät hyvin tarkkaan, miten eläimet, äh, luonnonvaraiset eläimet eri alueilla toimivat ja tietävät, miten parhaiten on toimittava, jos halutaan taudin leviäminen estää. Ja todellakin nämä henkilöt ja asiantuntijat ovat äh, nyt arvossa kaikkialla maailmassa. Eli tässä ikään kuin alueellistetaan tätä tautia, pyritään rajaamaan se ja estämään sen leviäminen. Ja koska kauppa on ollut laillista tai lailliseen kauppaan liittyvää taudin puhkeamista ei ole esiintynyt, mutta niin kuin tässä äsken kerroin. Kaikki nämä leviämisongelmat pohjautuvat laittomiin toimiin tai laittoman kauppaan. Ja viranomaiset ainakin kaksi kertaa kuussa tarkistavat tilanteen ja olemme yhteydessähän päivittäin eri viranomaisiin. Sitten taudin vaikutuksiin. Se on uhka ei pelkästään karjatiloille, vaan myöskin luonnonvaraisille eh, eläimille EU-ssa ja maailmanlaajuisesti, koska ne vaikuttaa näihin eh, kaupan estotilanteisiin ja tässä eh, esimerkiksi Yhdysvallat ovat ryhtyneet erilaisiin toimiin, näin myöskin Australia ja Uusi-Seelanti, koska näillä alueilla, näissä maissa tautia ei ole vielä esiintynyt ja siksi siellä e, tiedotuskampanjat ovat laajalle levinneitä, e, jotta pystytään e, estämään se, että tauti leviäisi myös näille mantereille. kaup- vaikutukset kauppaan. Tässä ihan kun puhutaan 260 miljoonaa kappaletta on, teurastetaan siis vuosittain EUssa, eli vähemmän kuin miljoona päivässä ja viime viikon Berliinin konferenssissa. Tähän palaan vielä lähemmin eh, uudelleen. Mutta hieman pääpiirteissä, jos haluaa saada kuvaa suuruusluokasta. Eh, esimerkiksi lihan tarve Kiinassa 27 miljoonaa tonnia sianlihaa eh, jäi uupumaan markkinoilta siellä tänä vuonna. 27 miljoonaa tonnia sianlihaa jäi siis, tai jää uupumaan tänä vuonna Kiinan markkinoilta. Ja jos kaikki vienti suuntautuisi täältä Kiinaan, niin tilanne siltä osin paranisi. Ja nyt elokuussa ensimmäistä kertaa, tämä havaittiin Kiinassa, on hyvin eh, helppo ollut havaita tästä, miten nopealla vauhdilla tauti on Aasiankin alueella edennyt. Eli tämä tarvitsisi eh, tilanteen parantamiseksi sen, että maailmanlaajuisesti tulisi muuttaa eh, niitä keinoja, miten sikatiloja pidetään. Tässä sitten mm, EUn aloitteista me olimme hyvin valppaina heti, kun huomattiin, että afrikkalainen sikarutto oli saapumassa lähelle EU-rajoja. Ryhdyttiin tällaisiin varautumistoimiin. Ensinnäkin rajavalvonta toimiin ryhdyttiin, ryhdyttiin tarkkailemaan raja-alueiden eläinten tilannetta Meillä oli myöskin tieteelliset tiedot. Meillä alueellistamiseen liittyvät seikatiedot oli olemassa. Olimme yhteydessä metsästäjiin, paransimme rajavalvontaa ja erilaisia yhdistelmäaloitteita myöskin toteutettiin. Haluttiin siis lisätä tietoisuutta tilanteesta mahdollisimman korkealle tasolle juuri raja-alueella ja myöskin eh, eläinlääkäreiden eh, eh, valppaustasoa nostettiin. Ja FAON ja OEN foorumeiden toiminta tehostettiin sellaisiksi, että ne kampanjoisivat eivät pelkästään EUn e alueella, vaan kaikkialla mantereella – tästä asiasta ja afrikkalaisen sikaruton tilanteesta. Ja kartta osoittaa jo tässä vaiheessa, että tässä on yksi aukkokohta ja se on Valko-Venäjä. Siellä ei ole todettu, tai on sanottu, että ei ole todettu tapauksia – vaikkakin va- me olemme havainneet Puolassa, Liettuassa ja Latviassa varsin lähellä siis Valko-Venäjän äh, rajaa hyvinkin paljon sairastuneita eläimiä. Eli tähän on vielä puututtava. Ja komissio tapasi maan äh, maatalousministerin viime viikolla Berliinin vihreän viikon yhteydessä. Asia nostettiin esiin ja todettiin että tähän avoimuusseikkaan olisi kiinnitettävä huomiota, jotta pystytään yhteistoimin paremmin kitkemään tauti Euroopan alueelta. Eli olemme avoimia, valvontatoimia tehostetaan. Ja tämä alustus kaiken kaikkiaan löytyy verkkosivuilta ja sen voi jakaa tarvittaessa muillekin jäsenille. EFSA sen rooli on ollut myöskin varsin tärkeä. Ja sitten kaksi uutta ohjeistusta on EFSalta saatu ja toivottavasti niistä saadaan lisähyötyä ja apua viranomaisille asian hoitamisessa. Sitten EUn alueellistaminen, eli sairastuneet maat, jäsenmaat tietävät varsin hyvin, mitä nämä värisymbolit tarkoittavat. Punaisella on merkitty ne EU-alueet, joilla tautia tiloilla on havaittu ja toisaalta sitten myöskin luonnonvaraisissa villisioissa. Eli pahimmista alueista on kyse tällöin ja virusta esiintyy huomattavasti. Ja sitten vaaleanpunaiset alueet ovat sellaisia, joissa on havaittu tapauksia ainoastaan luonnonvaraisissa villisioissa. Eli tilot ovat, tilat ovat ajoissa ehtineet aidata alueensa, eikä ole tavattu tiloilta tautia. Ja sitten siniset alueet, ne ovat sinällään näillä tartunta-alueilla, mutta ovat niin sanottuja puskurialueita. Miksi näitä on? siksi, että siinä vaiheessa, kun jossain havaitaan, että luonnonvarainen villisika on jossain sairastunut, totean vielä, että eh, tässä sinisellä alueella eh, on, jos ammutaan villisika, niin eh, ammuttu eläin on lähetettävä tutkittavaksi laboratorioon. Ja tauti on levinnyt ja leviää villisian liikkumisten mukana. Ja jos metsästäjät eivät kitke eläimiä, niin tauti etenee mm, eläimen etenemisvauhdin mukaisesti. Ja tämä sininen alue on kauppakumppaneillemme eh, erittäin tärkeä siksi, että voidaan sanoa, että muu alue on taudista vapaata juksi siksi, että on olemassa tällainen sinisellä merkitty puskurialue. Eli muut EU-alueet voivat käydä keskenään vapaasti kauppaa ja niiden tulisi voida myöskin kolmansiin maihin lihaa eh, viedä sellaisiin, jotka tunnustavat tämän alueellistamismenettelyn. Ja näitä todellakin on Kanada, Yhdysvallat, Australia, Chile, Uusi-Seelanti, ne tunnustavat tämän alueellistamismenettelyn. Valitettavasti kaikki kauppakumppanit eivät vielä näin tee kuitenkaan, mutta monet kuitenkin. Ja ne, jotka eivät alueellistamista tunnusta, tietysti sitten kieltävät Saksastakin tuonnin, jos yksikin Saksassa sairastunut eläin havaitaan. Eli tällä tavalla on menty alueellistamismenettelyihin. Kaksi kertaa mm, kuussa alueita tarkastetaan ja me seuraamme tilannetta ja voimme tällä tavalla suojata myöskin eh, sitä, että eh, muut EU-alueen eh, e tilat ovat puhtaita. Ja Belgian alueelta löytyy vähän pinkkiä, vähän sinistä. Ja nämä kartat kaikki löytyvät komission verkkosivuilta. Mainitsin tässä jo nämä vientitiimit. Ne ovat käyneet kaikissa näissä mainituissa maissa, jotta ne ovat valmiimpia kohtaamaan tilanteen ja vierailut eivät kohdistu vain jäsenmaihin tarvittaessa, myös kolmansiin maihin esimerkiksi Serbian puolella käytiin viime vuonna. Siksi sieltä oli tautia löytynyt. E, sitten meillä on myöskin auditointitoimia, tehdään tarkastuksia sen suhteen, soveltavatko jäsenmaat strategioita ja suuntaviivoja siten kuin tulee olla GF Tadin mainitsin. Se ei päde pelkästään EU-hun, vaan koko Euroopan mantereeseen. Ja voitte havaita 2014 vuodesta tähän päivään meillä on ollut kokouksia kaikkien eläinlääkintäpäälliköiden kanssa ja olemme keskustelleet kaikista näistä kysymyksistä tärkeimpänä tietysti se, miten nämä takapihakysymykset ja luonnonvaraisten villisikojen kysymykset hoidetaan. Ja nämä kokoukset ovat hyödyllisiä, kaikki kertovat omista kokemuksistaan ja lähempää tietoa löytyy verkkosivultamme tästäkin. kaksi kertaa vuodessa on tarkoitus pitää myöskin ministeritason tapaamisia niiden jäsenmaiden kesken, joilta tapauksia on löytynyt. Tässä on luettelut 15. En, eli jäsenmaiden maatalous- ja ympäristöministerit eh, kutsutaan näihin kokouksiin. Viimeinen kokous pidettiin Sofiassa eh, syyskuussa, viime syyskuussa. Ja sitten eh, vihreän viikon, jonka mainitsinkin, sehän Viime, viikon perjan, viime viikolla pidettiin Berliinissä ja perjantaina eh, sen yhteydessä järjestettiin sitten eh, seminaari, joka ei ollut pelkästään EUn sisäinen, vaan Korean ja Japaninkin eh, ministeritason edustajia oli paikalla. 25 ministeriä kaiken kaikkiaan maatalouskomissaari ja oma komission jäseneni myöskin olivat paikalla. varsin, varsin korkeatason konferenssi oli kyseessä. Ja tarkoitus oli tuoda varsin korkean poliittisen tason tietoon tämä sikaruton liittyvä ongelma. Noin 50 korkean tason delegaatiota oli paikalla ja myös, myös 20 eri järjestöä. Valitettavasti tila sali oli liian pieni. Jouduimme epäämään joltain sisääntulon tämän vuoksi. Ja kerron tässä vielä hieman tuloksista. Ensinnäkin elintarviketurvallisuuteen liittyvä ongelma, se on tässä keskiössä. Elintarviketurvallisuus sanon sen siksi, että tänä vuonna Tämä kysymys tulee nousemaan vahvasti esiin Aasiassa. Jos ajatellaan Kiinaa, niin siellä on 500 miljoonaa sikaa. Niistä noin puolet ainakin menehtyvät tämän taudin vuoksi. Muutama jonkin verran jää jäljelle. Ja Kiinassa eläimet, jotka juoksentelevät ympäri kyliä, vapaina. Näin ei tulevaisuudessa enää tule olemaan, vaan tarvitaan kaikkialla maailmassa uusia käytänteitä eh, siihen, miten eläimiä pidetään. Eli yhteisiä globaaleja toimia tarvitaan. Muutoin, eh, jos ei rokotetta keksitä, tulee varsin vaikeaksi päästä eroon taudista. Tietyillä pienillä alueilla se mahdollistuu niin kuin Tsekin ja Belgian esimerkit ovat osoittaneet. Ja se on mahdollista tietysti alueilla, joilla ei ole esinvillisikaa. mutta kun ajatellaan suuria metsäalueita, niin ei varmastikaan voida ajatella, että villi sijasta päästäisiin eroon ja virus todellakin säilyy hengissä tällaisilla alueilla. Ja olemmekin jo käyttäneet todella paljon resursseja tutkimustyöhön ja emme pelkästään vaihtaneet tietoja keskenämme täällä Euroopassa, vaan myöskin globaalisti ja on erittäin tärkeää puuttua tähän ongelmaan globaalisti. Ennakkovalmius on tärkeä asia. Mainitsin tässä amerikkalaiset. Ja tärkeää on, että saadaan tunnustus alueellistamiselle, jotta kaupan käynti voi jatkua. Ja sitten avoimuus senkin jo mainitsin, se on tärkeää seikka myöskin, eli avoimuus, luottamus ja tietojen jako on tärkeä asia. Ja kaikki nämä tiedot löytyvät sitten verkkosivuiltamme myöskin. Ja sitten tässä dia, jota käytettiin viime viikon konferenssin puheenvuorossa, eli miltä Kiinassa tilat tulevat melko pian lähitulevaisuudessa näyttämään, eli äärimmäisen suuria tiloja, jotka ovat täysin eristyksissä. Ei mitään eh, luonnonvaraisia eläimiä lähimaastossa ja työntekijät, jotka tiloilla ovat töissä, eh, eh, desinfioidaan kokonaan. hyvissä ajoin ennen kuin he voivat lähteä pois tiloilta. Tämä varmasti tulee olemaan ainoa mahdollinen tapa, jos Kiina haluaa tuottaa sianlihaa sellaisilla alueilla, joissa melko läheisessä maastossa luonnonvaraisia villisikoja elää. Ja tietysti sitten tutkimustyö jatkuu ja me tuemme jäsenmaiden tekemää työtä omassa direktoraatissani paljon väkeä tekee töitä auttaakseen jäsenmaita selättämään tämän taudin. Ja ainoa tavoitteemme on pitää tämä tauti niin kaukana kuin mahdollista tiloilta, jotta se ei leviä mm, tiloille. Eli tässä kaikki tästä aiheesta ja sitten vielä lintuinfluenssasta nopeasti. Evininfluenza is se alkaa taas uudestaan. Yksi meppiä mainitsi tämän. Tiedämme kaikki H1, N1 ja H, H5, N8 on nykyinen versio. Ja tässä on ensimmäinen epidemia 31 joulukuuta jälkeen tämä on vaikuttanut useampaan maahan, Puola, Slovakia, Unkaria, Romania ja Tsekki. Tämä vaikuttaa myös Turkkiin, ei siis suuriin tiloihin, mutta Hovisen kahdeksan sulle Pohjois-Venäjältä Tämä on siis useamman viruksen rekombinaatio pohjoisella alueella. Ja tämä on yhdistelmä afrikkalaisesta ja venäläisestä kannasta. Jotkut eläimet sitten kuljettavat tätä sairautta etelään. Tämä ovat hyvin, mutta tästä keltaisia pisteitä Ukraina, Puola, Slovakia, Unkari, Romania. jossa valitettavasti tämä virus todettiin ja se johti samaan menettelyyn kuin aikaisemmin, eli vyöhykkeen luomiseen, sen, joka mahdollisti sen, että loppu EU pystyy käymään kauppaa vapaasti. Eli nämä diat ovat teille teidän käytössänne. Ja me teemme samaa lintuinfluenssalla kuin muille. Tällä ei ole vaikutusta Euroopalle. Kiitos, että puhuin liian pitkään. Sydämelliset kiitokset tästä kattavasta esityksestä, joka koskee Afrikan sika-influenssaa ja lintuinfluenssaa. Ja nyt kysymyskierros. Ja ensiksi kollega Sando. Oui, merci pour euh, cette... Kiitos tästä esityksestä, joka on erittäin monipuolinen ja vasta sitten moniin kysymyksiin, joita halusimme esittää. Minä halusin puhua omasta puolestani ja ilmaista maatalousmaailman huolenaiheet. Mä tulen itse Itä-Ranskasta ihan Belgian rajalta. Ja yksi pääkysymyksistä, jonka me esitämme, on, josko tämä puskurivyöhykes tai tämä aitaus, joka on nostettu, on tehokas. Antaako se aitoja takuita? Voisit voisitteko kertoa meille, mitä kallista seurantaa teillä on ja laajemmin viljelijät ovat huolessa ja tähän ei ollut mitään tarvetta. Meillä on tämä ylimääräinen kriisi. Viljelijöillähän jo ongelmia on muutenkin. Ja sitten täydentäisin se, joka pätee omaan alueeseeni Länsi-Ranskassa, Itä-Ranskassa, niin se pätee muuallekin. Meillä on liikaa villisikoja, mikä saattaa helpottaa sairauden leviämistä. Miten komissio puuttuu asiaan? Kiitos. Bushman. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Vertreter der Kommission. Puheenjohtaja, Arvoisa komission edustaja, kiitos paljon alustuksestanne. Vuodesta 2007 alkaen sikaruutto on levinnyt Euroopan monissa maissa. Se on hyvin tarttuva tauti. Sitä esiintyy kuolleissa eläimissä, pakastetussa lihassa ja eh, erilaisissa lihatuotteissa. Ja tämän sairauden leviäminen Aasiassa johtuu siitä, että kuljetetaan eläimiä pitkien matkojen taakse. Kysymys, minkälaisia toimenpiteitä komissio äh, hyväksyy, jotta tästä päästään eroon ja, mi- ja miten päästään taudista eroon – minkälaisia eh, eh, eläinten hyvinvoinnin ja turvallisuuden välille on voisi luoma? Аребов. Пострадаха от африканската чума по свинете. От навлизането на заболяването... Bulgarian yksi niistä maista, joihin eh, afrikkalainen sikarutta on pahiten iskenyt ensimmäisestä epidemiasta tähän päivään – on noin 15 prosenttia koko sikakannasta on ö, teurastettu. Me tarvitsemme tukea ja tarvitsemme eurooppalaisia toimia, jotta kykenemme estämään taudin leviämisen. Ja kysyisinkin komissiolta, voisiko meillä olla tiukempia standardeja, äh, bioturvallisuusstandardeja, se, kuin kasvinsuojelussa on, koska meillä oli joustavampia sääntöjä myöskin niille alueille, joissa tauti leviää. Rope, olkaa hyvä. Gerbiamas komisijos atstovė, iš tikrųjų manau, kad tema šita yra pakankamai. Haluaisin kiittää komission edustajaa Tämä on tietenkin todella olennainen asia ja, ja sen tärkeys on myös ajan myötä lisääntynyt. Siitä on, ja on onnetonta, että siitä on tullut näin eh, iso juttu. Ja 12 jäsenmaata on joutunut kohteeksi ja maani Liettua myöskin ja naapurimaat Virot ja Latvia. Kaikki Baltian maat, koko niiden alue on joutunut taudin kohteeksi. Ja kun puhutaan pientiloista, ne ovat joutuneet kärsimään tästä sairaudesta ja niiden, niiden koko olemassaolo on vaakalaudalla – pientuottajat kato, katoavat ja vaihtoehdot, jotka, joita olisi saattanut olla, niin, niin ei, niitä nyt ei ole siis. Sadat tuhannet eläimet ovat joutuneet teurasetuiksi ja toisaalta Eh, ei olla saatu estettyä taudin leviämistä. Minun eh, alueella niin ei olla päästy selville, mist, miksi tauti on levinnyt niin nopeasti. Onko se johtunut kuljetuksista vai mistä me emme ihan tiedä. Ja Metsästäjät ovat yrittäneet päästä siitä eroon, mutta se ei ole, ei ole onnistunut. Äh, Frau Kollegin McIntyre. No niin, voihan sitä olla ihan ignorata kokonaan puheenjohtajan toiveet. Mäkin täysin seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Tämän viimeinen puheenvuoroni valiokunnassa haluaisin kiittää kollegoita heidän tuosta yhteistyöstä ja kiitos mahdollisuudesta puhua. Afrikan sikakuume Tämä saattaa yllättää teitä, mutta tämä on iso huolenaihe yhdistyneessä kuningaskunnassa ja omalla alueella. Niin ymmärrät, että yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta me ollaan vielä vanhoja haavoja suojasorkkataudista, joka tappoi 6 miljoonaa lehmää ja lammasta. Siksi tiedämme, mitä näissä tapauksissa voi tapahtua. Deanin Diinin Forest of Diiniä, jolla on tällaisia keskivalkoisia harvinaisia sikoja. Ne ovat niin harvinaisia, ne ovat ovat harvinaisempia kuin jättiläispanda. Ne ovat uhanalainen laike. Ja hän kasvattaa näitä sikoja Deanin ulkopuolella. Forstodinissa on villisikaväestö, jota ei kontrolloida – sen sijaan, eh, että viljelijät pysyisivät metsässä, niin pyörivät tämän viljelijän tilalla riippumatta bioturvallisuustoimenpiteistä. En tiedä, oletteko yrittäneet pitää villisikoja eh, puutarhasta tai tilalta pois. Nämä villisijat myllertävät pelloilla ja jos ne sairastuvat koko tämä keskivalkoisen si- sikakannan taron loppu. Kysyisinkin komissiolta, mitä te ajatte tehdä pidät, pitääkö ne kurissa villisikakannan? Vielen Dank und wir Und ich glaube, ich kann für alle sprechen. Wir bedauern alle mit. Voin yhtyä näihin aplodeihin. On todellakin valiteltavaa, että tämä todennäköisesti oli viimeisin puheenvuoroni täällä valiokunnassa ja että maane irrottautuu EU-sta. Seuraavana herra Jörgi, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, dwie sprawy. Jeśli chodzi o ASF, to mam pytanie. Pari seikkaa. Niin, haluaisin kysyä kysymyksen. Vuonna 2017 Euroopan komissio sai tehtävän auttaa Ukrainaa ja valko taistelussa afrikkalaista sikaruttoa vastaan. Mainitsitte valko mutta mikä on tilanne Ukrainassa? Onko meillä hyvää yhteistyötä? Saammeko sieltä raportteja tilanteesta? koska ähm, komissio kielsi äh, pystyttämättä, pystyttämästä äh, äh, sitä sika-aitaa, villisika-aitaa Ukrainan rajalle, mutta nyt, nyt kuitenkin kuulin, että muualla niitä on pystytetty. No entäpä lintuinfluenssa sitten? Irlantilainen edustaja puhui tästä ja myöskin me, ja hän mainitsi, että meidän maamme veisi saastunutta siipikarjan lihaa. Haluan vakuuttaa, että olemme noudattaneet kaikkia tarvittavia menetelmiä ja ne sairaat eläimet on hävitetty sääntöjen mukaan ja meillä on turvavyöhykkeet, jotka, jotka ovat siis 30 kilometriä tämän taudin leviämispisteen ympärillä. Ja ei, ei ole siis oikein, että Puolasta olisi viety saastunutta lihaa sitten vielä haluaisin tietää, milloin komissio pyr, äh, äh, milloin se tekee jotain HPV-1-viruksen hävittämiseksi. Ja todellakin villisijoille täytyy saada aidat. <laughs> Next, Reino. Puda seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti ei synny mitään ristiriitoja tässä kollegoiden välillä Romaniassa. Olemme eh, saaneet saastunutta lihaa Puolan puolelta, mitä tulee lintuinfluenssaan. Eli olisi mielenkiintoista tietää, mitä siellä tapahtuu. 2015 komissio totesi, että tarvittaisiin Ukrainan rajalle aitoja. Ja tuolloin ongelmat ei olleet eh, tällaisella tolalla. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Nyt puhutaan näistä aidoista. Eh, Romanian tilanne on melko lailla paha ja sillä on vaikutuksensa eh, tiloille ja nyt turvaehdot ja määräykset ovat varsin tiukkaa luokkaa. Mutta vaikka näin on, silti viruksen leviäminen jatkuu esimerkiksi lintujen toimesta. Eli on katsottava, mitkä ovat niitä konkreettisia toimia, joista voisi olla hyötyä siinä vaiheessa, kun viruksen olemassaolo on havaittu. Ja olisi erittäin tärkeää, että pidettäisiin huoli siitä, että ruhot, kuolleiden eläinten äh, ruhot hoidettaisiin kunnolla, ei hautaamalla, vaan esimerkiksi polttamalla poistettaisiin? Niin, puheenjohtaja, yritän pitää kiinni puheesta, en ignoraa teitä. Kymmenen vuotta täällä on istuttu ja vuosittain aina saadaan raporttia siitä, että rintama siirtyy aina vain enemmän länteen ja länteen. Ei tätä varmasti pysäyttää voida. Kysymys kuuluu, mitä tulee tehdä. Sardinian tyyppi trooppiset alueet ovat eläneet tämän taudin kanssa jo vuosikymmeniä ja tähän meidän varmasti on opittava. Jos sanotaan, että rakennetaan aidat, niin se ei riitä kuitenkaan, koska tauti ei leviä pelkästään eläinten välityksellä, vaan myöskin pois heitettyjen elintarvikkeiden välityksellä. No, rokotetilanne sitten, investoikohan unioni riittävästi rokotetutkimukseen vai katsotaanko, ettei se kannata? Eli olisiko se ehkä pitkän aikavälin ratkaisuna paras? kauhuvisio on se, mitä tässä esititte Kiinan osalta, eli tällaiset superturvalliset ratkaisumallit sikatilojen osalta. Ei sekään oikein käy. Meidän on katsottava, miten pitkällä aikavälillä voidaan toimia. Kahdella mantereella tautia ei ole vielä havaittu, mutta jollain tavalla sen kanssa tulee pystyä tulevaisuudessa myöskin e, voida elää. En usko, että asia hoituu pelkästään aitoja rakentamalla. Gehalten. Kiitos puheenjohtaja, piditte kiinni ja sitten Kutsimak, olkaa hyvä. ja Kiitoksia. Kiitokset komission edustajalle kattavasta esityksestä, joka koski afrikkalaista sikkaruttoa ja lintuinfluenssaa. Olemme kohdanneet molemmat ongelmat Puolassa. Afrikkalaista sikarutosta sanoisin, että vuoden 2014 jälkeen viimeisen kuuden aikana olemme onnistuneet oppimaan, kuinka reagoida meillä on – menettelyt paikallaan. Vaikka komissio al- toimii erittäin nopeasti, kun se menee alueelle ja laittaa alueita nopeasti sikarutto listalle, sitä huolimatta on sitten erittäin vaikea päästä pois tuolta listalta. Tai että äh, tämä on hankala, että alueet siirrettäisiin tuolta listalta vähemmän, äh, listalle, josta koskee vähemmän rajoituksia. Tämä olisi kuitenkin viljelijöiden edussa ja komission pitäisi olla kiinnostuneita tästä. Tämä koski Afrikasta sitä karuttoa. Ja sitten lintuinfluenssasta sanoisin, että Puolassa meillä on ollut noin tusina tapauksia vuoden 2019 loppuun mennessä. Me puhumme isoista tiloista. Noin 1700 lintua on tapettu ja tuhottu. Kysymys on, onko komissio valmis auttamaan viljelijöitä, jotka ovat kärsineet merkittäviä tappioita? In McInnes. Kiitokset ja sitten McInnes, olkaa hyvä. Um, and thank you for the presentation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos alustuksesta. Pitäisi olla kiitollinen siitä, että Euroopan komissio on hyvin aktiivinen, ei vain Euroopassa, vaan globaalisti näissä asioissa. Se ei ole itsestään selvää, mutta kuvitelkaapa, jos meillä ei olisi tällaista kontaktiverkkoa, niin miten paha tilanne olisi tällä hetkellä. Toinen asia on se, että meidän täytyy keskustella bioturvallisuudesta, ei vain näiden epidemioiden yhteys, yhteydessä. Herra Hausling puhui tästä myöskin, mutta Eh, eli se, että meillä on luonnoneläimiä, joilla on infektio ja sen, niiden lähistöllä maatilan eh, kotieläimiä. Eh, ja nyt suurta yleisöä huolettaa koronavirus Kiinassa ja ajatellaan, että sekin on peläisin eläimistä peräisin. Ovatko nämä tapaukset lisääntyneet vai onko tämä vain asia, joka vain on? Kiitokset. Sitten Donato, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys komission edustajalle. Ensinnäkin kysyisin, jos halutaan päästä eroon viruksesta, tarvitaanko välttämättä äh, nolla esiintymisastetta sijoissa äh, vai myöskin villisijoissa? Edustan Sisilia ja Sardinia täällä ja seuraan taudin leviämistilannetta varsinkin Sardiniassa. Ja sitten suuret villisika esiintymät ilmeisesti aiheuttavat vaaraa sikäli, että leviämisriski kasvaa. Ja näin aiheutuu myöskin haittoja ympäristölle. Eli jos on tarvetta vähentää tai karsia näitä laajoja villisika esiintymiä, niin komission voisi olla syytä nostaa asia esiin. Ja syytä on pitää mielessä myöskin se, että vihreät ryhmä pitää metsästystä ympäristön mukaisena menettelynä. Jos halutaan suojella ympäristöä, niin tällöin suojellaan myös muita eläimiä ja lajeja tämän tyyppisiltä riskeiltä ja vaaroilta. Frau Kollegin Kiitokset ja seuraavana Rouva Kavajes, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä kattavasta esityksestä. Minun kysymykseni perustuu uteliaisuuteeni. Se saattaa olla vähän aiheen ulkopuolelta, mutta olen silti kiinnostunut, koska yhdessä diassa viittasitte rehusektoriin. Ja minua mietityttää, olisiko teillä tietoa, onko rehusektorilla mitään vaikutusta Kiinassa se vaikutus on ollut todella iso, mutta olen tästä kovasti kiinnostunut. Näin kävi, kuin näin viitteen esityksessänne. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä alustuksista ja tiedoista. Itävallassa vielä tautia ei ole onneksi havaittu mitä tulee sitten toimiin esimerkiksi villisän metsästyksen, niin menettelyn tulee olla yhtenäistä. Eh, villisen metsästys ei ole helppoa eh, eikä ihan vaaratontakaan, eikä voida sanoa, että tähän stoppi, kun tullaan tietyn maan rajalle. Kun toimista puhutaan, mm, kukin jäsenmaa tulisi olla samanaikaisesti velvoitettu toteuttamaan tiedotuskampanjoita. Kyllähän esimerkiksi influenssaepidemian uhateassa tämä toimii e, ihan itsessään ja on toiminut monissa yhteyksissä. E, ja tähänkin sitä toivoisi. Ja tietysti rajoille parempaa valvontaa. Ja tällöinkin kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Eli matkailijoiden ja myöskin metsästäjien tulisi saada parempaa tietoa tästä kaikesta jotta ei toivottavasti jouduta tämän tyyppisiin tilamenettelyihin kuin joita tässä äskeisessä diassa esiteltiin. Kiitos. Näin on kysymykset käyty tai saatu kerättyä yhteen ja nyt annan teille mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä. Jalatan lopusta tietoisuuden lisättämiskampanjat matkustajille ja muille. Kun näissä ohjelmissa, että ohjelmissa, että jäsenvaltiot voivat esittää, jotka pyrkivät taudin poistamiseen, vaikka niillä ei olisi epidemioitakaan, niissä me olemme pyytäneet jäsenvaltioita esittelemään tietoisuuden kasvattamiskampanjoita, joita rahoittaisimme – jos maksatte Saksaan, te näette Saksan moottoriteillä pysäköintialueella isoja kylttejä, kuten älkää heittäkö voileipää pois, ei ainoastaan saksaksi, vaan myös polaksi, venäjäksi, ukrainaksi. Kaikki tuo EU rahoittamaa. Jätämme tätä kautta EUn. Ne ovat syöttäneet rahaa me korvaamme nämä kustannukset tietoisuuden kasvattamiskampanjassa, jotka tapahtuu kautta Euroopan. Ja kiinnitti huomiota tähän aloitteeseen, mitä EU ja maailman ruokajärjestö tukevat. GEFTAn tietokannalta löydätte nämä kampanjat. Saatte tietoa näistä kampanjasta kautta Euroopan ei, ei ainoastaan neuvosta. Jäsenvaltiot voivat poimia esimerkkejä näistä tietoisuuden kasvattamiskampanjoista. Ja me rahoitamme nuo kampanjat sataprosenttisesti. Se on vain kysymys. Kaiken pitäisi tuntea lainsäädäntöä. Mutta tilanteessa, jossa kuka tahansa pystyy levittämään sairautta, voi levellä jossain sairastuneen elämän jäänteitä, mitä Puolassa tapahtuu. Se on samanlaista kuin tapahtunut Tsekissä ja Belgiassa. Se voi tapahtua missä tahansa EU-ssa, mukaan lukien yhdistynyt kuningaskunta, jossa infektoitunut lihaa, sitä matkustajat kuormatakuskit tai muut tuovat luvatta maahan ja heittävät sitten jonnekin ulos, ja, jossa se houkuttelee villisikaa. Joten tietoisuus on erittäin tärkeää. Tämä on tärkeää että myös lentokentillä, koska suoja sorkkatauti epidemia, joka ma- kollegat mainitsivat yhdessä kuningaskunnan tapauksessa, saapuu yhdessä kuningaskuntaan. Siellä pitää Teidän pitäisi nähdä tällaisia postereita tai TV-ruutuja, jossa pyydetään, että matkustajat eivät toisi lihaa, kinkkua, maitoa EU-hun. Ja uuden valvonta-astuksen astutta voimaan viime vuonna me teemme samaa kasveilla suojellaksemme kasveja. Va- Tiedän, että kaikki jäsenvaltiot ovat olleet täytäntöön panneet tätä, mutta 14. joulukuuta mennessä näiden postereiden tai tietoskampanjoiden olisi pitää olla paikallaan suojella sitruksen pilkkutaudista tai muista taudeista, jotka kasveihin vaikuttavat. mitä voi sanoa näistä aidoista? Jokainen vaan reagoi alkuunsa näin. Pystytään aitoja soillaan itseämme. Ja se oli erittäin selkeä. Aidat eivät auta. Pitkätkään aidat eivät estä sitä, että villieläimet menevät aina yhdestä päästä toiseen. Ja siksi emme ole koskaan tukeneet isoja aitoja EU-ssa soillaksemme yhden maan viljelämiä toisen sen maan viljelämiltä. Mutta lyhyet aidat toimivat. Me näemme sen Tsekissä. Se oli meidän neuvona, neuvojakin. Sama pätee Belgiaan. Sitten tämän pienen pätkän Belgiassa. Ranskakin pystyttiin aitoja tuolla alueella. Mä toimin pienessä mitassa. Ranskalaiset aidat rakennettiin yhdessä yhteistyössä Belgian viranomaisten kanssa. Meidän asiantuntijat olivat paikalla. Aitojen tarkoitus oli poistaa viljelijät pieneltä alueelta. Sairaasta varten tarvitaan virus ja vektori, kantaja. Ilman vektoria ei ole kantajaa, jos on tautia, niin ei ole vektoreita. Jos pienessä mitassa kantoja poistaa joltain alueelta, se toimii. Tätä Puolalle ja Saksallekin on suositeltu. Ja tässä on neuvotteluita korkeammalla poliittisella tasolla puolueensa Saksan välillä, että tehtäisiin kaikki sairauden leviämiseksi. Mutta isossa mitossa me näemme, että tämä ei toimi. Ja sama sanoo EFSA. Ja sitten sarvet thing to avoid the disease to spread. Metsästäjät. Metsästäjät voivat tehdä kaiken sairauden leviämisen estämiseksi. And when kun meillä on tautia metsässä, onpa sitten kyse Puolasta tai Tsekistä, Näethän ensimmäinen idea on, että ammutaan villisikoja. Asia on täysin toisinpäin. Jos näette sairauden taivuden metsässä, jätetään villisikaväestö. En, en, en viittaa ihmisväestöön, vaan jättäkää villisijat paikalle, kunnes tiedätte, kunnes tiedätte, kuinka laajalle sairaus on levinnyt. Tätä voi olla vaikea selittää. Täällä entisiä ministeriöitä paikalla, he voivat kertoa näkemyksensä, mutta tätä politiikkaa on vaikea toteuttaa. Metsästäjät haluavat metsään metsästämään ja metsästämällä he levittävät sairauden taudin hyvin pitkälle. Eli ensiksi jättäkää metsä rauhaan, kunnes tiedätte minne sai, tauti on levinnyt. Sitten rakennetaan aitoja ja sitten pyritään poistamaan kannat väestöt. Mutta virus on paljon tehokkaampi kuin metsästäjä. Jos väestön ympäröi aidalla, 100 prosenttia viljelijä kuolee ja sitten ruhot täytyy viedä pois, koska virus on aktiivinen puoli vuotta ruhossa. Joten kuollut villisikaa ruho, joka on viisi kuukautta vanha, sitä löytyy viruksena. Tämä pystymme toteamaan Belgiassa juuri viime kuussa. Eli kun virus havaitaan, antakaa tilanteelle, selvittäkää tämä, kuinka pitkälle tauti on levinnyt, rakentakaa aidat. Republic very successfully. Uh, the first country which was... Näin tehtiin Tsekissä. Tämä on ensimmäinen maa, jossa tämä virus karkoitettiin. Näitä Belgiassa ja toivon, että voimme julistaa Belgian pian vapaaksi. Ja toivottavasti puolalaiset ja yhteistyössä saksalaisten kanssa tekevät näin myöskin. Ja nyt metsästäjät. Heillä on tärkeä tehtävä. Olemme yhteistyössä, yhteydessä Euroopan metsästäjäyhdistykseen ja myös kansainväliseen yhdistykseen. Molemmat olivat viime viikolla Berliinissä. Olivat myöskin kokouksessa, joka järjestimme viime kuussa maatalousministerin ja ympäristöministerin kanssa. Ja selitimme, mikä on metsästäjien tehtävä taudin poistamisessa. Sitten koronavirus, ihmisen koronavirus, joka leviää Kiinasta – Maailman terveysjärjestö tapasi tänä iltapäivänä tai aamulla. Ja 28 jäsenvaltion turvallisuuskomitea arvioi tilannetta tänään. Ja siellä tarkastellaan, mitä suositus voitaisiin tehdä ECDCn kanssa, jotta taudin leviäminen saataisiin ehkäistä sardiinia sen tilanne on taas erilainen kuin muun Euroopan epidemia. Siellä leviämistapa on erityinen, joten ne vertaisi Sardinian tilannetta muuhun EUn tilanteeseen. Mutta olemme transparentteja verkkosivulla on kaikki tiedot. Mielelläni palaan asiaan myöhemmin. Vielen herzlichen Dank für die um- Kiitokset tästä kattavasta kommentoinnista. Herra Buddha lyhyesti sitten. Olkaa hyvä. Kiitos. Minulla olisi kysymys. Pahoitteluni Puolan kollegoille tästä äskeisestä. Sanoin vähän väärin. Danke an die Kommission für die zwei äh, Tages tuli selväksi tämäkin. No, kiitos komissiolle kattavasta esityksestä näiden kahden viimeisimmän esityslistakohdan yhteydessä. Varmasti näihin asioihin tullaan vielä palaamaan myöhemmin. Sitten eh, esityslistan kohtaan 12. 28.30. lokakuuta järjestetty matka Ranskaan. Vadofman oli delegaation johdossa. Sandro ja Self valmistelivat tätä matkaa. Kiitos valmisteluista. Ja aiheita oli monia, naudanliha, vuohet, maitotuotteet, viini. Ja Dorfman varmasti voi lyhyesti vetää yhteen tätä matkaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin totesitkin jo, matka kesti kolme vuorokautta ja eh, eri osa-alueet Ranskan maataloudesta tulivat katetuiksi. Lähdettiin liikkeelle Lyonista ja päädyttiin Strasbourgiin, eli maantieteellisestikin aika laaja alue tuli katetuksi. Ja aiheet eh, ja niiden käsittely oli oikein hyvin valmisteltu ennakkoon ja mainitsemasi kollegat äm, olivat todellakin äh, oikein hyvin äh, valmistelleet tämän matkan ja siitä minulta myös suuret kiitokset. Kävimme monilla tärkeillä foorumeilla tutustuimme esimerkiksi eh, lihantuotantolaitoksen Serolilsa, kävimme eh, Burgundin alueella eh, ja tutustuimme viinin tuotantoon ja sitten Konteen alueella juuston valmistukseen ja sitten Elsassissa se on ehkä monelle meistä tutumpaa aluetta Strasbourgin reissujemme vuoksi. Eli erityyppisiä tiloja ja yhteenliittymiä eh, ja eh, tuli tutuiksi, kun Deva varsinkin eh, tutustuimme siihen, kuinka asiat oli järjestetty melkeinpä täydellisesti, mitä tulee tuotantoketjuun. Ja näin todellakin lisäarvo ilman muuta oli huomattavasti korkeampi. Todellakin tutustuimme tuotantoon, e, toisaalta tutustuimme myös itse viljelijöihin ja heille tietysti YMP-reformi on tärkeä asia ja asia e, sitten viininvalmistajien osalta e, tärkeä oli juuri tämä tullitariffiasia Yhdysvaltoihin liittyen. Ja sitten naudanlihan tuotantolaitoksissa verkkosopimukset nousivat esiin. En mene tässä nyt yksityiskohtiin, mutta haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat ja todellakin henkilökunnalle kiitokset hyvistä valmistelutöistä. Matka oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen ja varsin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keskusteluja kävimme. Kiitos. Herzlichen Dank, Kiitokset, Hoffman tästä yhteenvedosta ja kiitos kaikille mukana olleille. Haluaako joku kommentoida? Ilmeisestikään ei. Näin tämä kohta on saatu käsiteltyä. Voimme mennä eteenpäin. Siirtymäkauden säännökset YMPn osalta. Tehän tiedätte, että tämä on tärkeä asia ja erittäin tärkeä mietintö, jossa toivottavasti edetään nopeasti ja esittelijämme Roa Katainen saa puheenvuoron. Kahdeksan minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, chair, dear colleagues. Um, kiitos kollegat, kiitos puheenjohtaja. Minua on ollut tilaisuus työskennellä tämän tärkeän asian parissa ja 49 viikon päästä se on todellisuutta. Meidän tavoitteemme on vakaus ja jatkuvuus tuottajille ja, ja taata YMPn jatkuvuuden ja me uuden asetuksen si- sisältö ja sen indikaattorit eh, tulevat tietoon tuottajille vasta hiukan ennen kuin se tulee voimaan. Itse olen myöskin tuottaja ja tiedän, että tilalla, tiloilla investoinnit eh, satokautta varten tehdään ennen kesää. Sen takia meidän pitäytyy jatkaa tulevien, eh, nykyisten sääntöjen käyttämistä. Ja meidän täytyy saada aikaan nopea päätösprosessi ja tuottajien täytyy tietää riittävän ajoissa, mitä on tulossa. Sen takia haluaisin, että mietinnöstä äänestettäisiin huhtikuun loppuun mennessä ja sen jälkeen alkaa työskennellä Kroatian puheenjohtajakaudella trilogeissa sen parissa. Ja tietenkin tar- tavallaan tämä ei ole meidän käsissämme, koska monivuotinen rahoituskehys on saatava valmiiksi ennen kuin tämäkään, tämä asetus voi astua voimaan. Hyvät kollegat, minun äh, mietintöluonnokseni tavoite on se, että mahdollisimman monet teidän ehdotuksenne tulevat mukaan ja sen takia on tärkeää käydä keskustelu Mm, on tärkeää, että komission ehdotus uudesta ja vanhasta rahasta on tervetullut, mutta se ei tarkoita, että ei voitaisi vielä parantaa ehdotusta. Me emme voi toimia vanhoilla säännöillä ja vähemmällä rahalla. Me emme voi hyväksyä sitä, että että YMPn rahoitus leikataan maataloustuottajien tulotasoon ja matala nykyisellään. Ja, ja, ja tämä e, on käytännöllinen uudistus e, ja erillinen YMPn uudistuksesta, joka on poliittinen. E, ja, ja siellä on tietenkin tiettyjä asioita, Green Dealin alla. Me, minun viestini on tämä. Meillä ei voi olla kahta rinnakkaista uudistusprosessia. Ja, ja me, tätä mieltä olivat kaksi viikkoa sitten tava, tapaamamme osapuolten kohtaamisessa tapa, tapaamamme e, edustajat. Me tiedämme, e, että komissio on ehdottanut siirtymäkaudeksi yhtä vuotta. Se on mielestäni vähemmän realistista. Mielestäni eh, vain tietyin ehdoin voidaan eh, toteuttaa yhden vuoden siirtymäkausi. MFSFn maataloutta koskevat eh, asiat on saatu käsiteltyä kesäkuuhun mennessä. Ja näin meillä on, olisi 12 kuukautta strategiseen suunnitelmaan ja Eh, suunnitteluun ja kuusi kuukautta hyväksyntään. Eh, meidän täytyy varmistaa, että YMPn uudistuminen toteutuu kunnianhimoisesti ja me on tärkeää, ei vain maataloudelle, vaan koko Euroopan unionille on tärkeää, että äh, ratkaisuihin päästään. Sen takia meidän täytyy olla avoimella, avoimia sille, että siirtymäkautta pidennettäisiin kahteen vuoteen. Olisin kiinnostunut, mitä mieltä tästä ollaan. Rahoitustesta. Mielestäni emme voi hyväksyä komission ehdottamaa rahoituksen vähentämistä. Jos katsotaan maaseudun kehitysohjelmia ja sitä, miten jäsenvaltioiden ehdotukset hyväksytään komissiossa, me voimme myöskin tar- tarkastella operatiivisia ohjelmia ja sitä, kuinka pitkään ne voivat pyöriä ja olisin, olisin kiinnostunut kuulemaan kantojanne tähän. Mielestäni on myös tärkeää, että toisen pilarin jäsenvaltiot voisivat saada nykyiseen rahoitusnäkymien tasoinen yhteisrahoituksen taso ja, ja ympäristötoimet uusissa, uusissa ohjelmissa tulee ottaa huomioon, koska meidän täytyy toteuttaa uusien haasteiden ympärillä ja mielestäni me, meidän täytyy jatkaa siirtymäkauden eh, aikana kansallisten siirtymäkauden säädösten eh, ja vastaavien avulla. Ja meidän täytyy jatkaa keskeytymätöntä tukea tiloille ja muille edunsaajille eh, siirtymäkauden aikana. Meidän meidän täytyy edistää siirtymää uuteen ympiin teknisellä avulla ja komission tulisi ajoissa ryhtyä valmistelemaan strategisia suunnitelmia. Näin ollen eh, YMPn uudistuksen ja siirtymäkauden välille saadaan samansuuntaisuutta. Katainen. Ehm, Kiitokset Rova Katainen. Varjo esittelijät saavat puheenvuoron normaalijärjestyksessä. Amaro ja puheaika puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluan puhua tästä yhteistyöstä Rova Kataisen kanssa ja kiittää häntä tästä yhteistyöstä. Täytyy sanoa, että meillä on olennaisista kysymyksistä yhtenäiset kannat. Jättäisin esille ainoastaan kysymyksen äh, tästä kytköksestä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Eli meidän pitäisi rohkaista ympäneuvotteluiden kiihdyttämistä, mutta kuten on niin monen kertaan todettu, ei saa aiheuttaa haittaa maksatuksille, koska voimassa oleva ymp on voimassa, kunnes sitä on uudistettu. Eli tässä siirtymäkaudella ei saa aiheuttaa haittaa viljelijöiden rahoituksella. Sitä me emme voi hyväksyä. Eli vakaus on olennaista. Eli yhden vuoden horisontti. Me olemme valmiita antamaan lisävuoden. Eli yksi vuosi, mutta tietäen, että tätä voidaan jatkaa. Gracias, presidente. Kiitos puheen, puheenjohtaja. Haluan kiittää Rava Kataista siitä, että hän on ollut käytettävissä ja että Eh, kokouksesta, joka meillä oli yhdessä. Ja yksi konkreettinen asia. Olemme hyvin samaa mieltä siitä, eh, että tämän siirtymäkauden aikana ei tulisi tehdä mitään budjettileikkauksia ja tämä komission ehdottama leikkaus, niin me todellakin haluamme puolustaa budjettia. toinen asia, Yksi vuosi siirtymäaika ei ole realistista, todellakaan. Jos kaikki nyt välittömästi saadaan valmiiksi ja sen, ja sen jälkeen olisi, olisi siirtymäaikat, ei todellakaan. Uskoakseni kaksi vuotta on realistisempaa kuin yksi vuosi. Ja olen samaa mieltä siitä, että tarvitsee, että vanhat säännöt uutta, eh, uusi raha Eh, mutta eh, vihannesten viljelyalalla esitetään uusi ehdotus eh, pikemmin ja ja jos ajatellaan nyt viinialaa ja niin poispäin ja muita sektoraalisia ohjelmia, mielestäni siinä kohtaa meidän täytyy nyt miettiä tätä. Ja meillä on 158 Eh, alu, aluetta, jotka ovat edunsaajia ja me, ja me tarvits, ja me ja uskon, että meidän täytyy nyt tämän tehdä eh, muutos siihen, että ensin alue valmistelee ja sen jälkeen vasta me edetään tässä. Okay. Uh, eh, Kiitokset ja rupeaa seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin pitkälti yhtyä kollegoiden puheenvuoroihin ja haluan omalta osaltani myöskin kiittää mm, esittelijä Kataista. On tietysti valiteltavaa, että tarvitsemme tällaista asetusta ja e, vuosi siirtymäkaudeksi tuntuu hieman lyhyeltä. Ja toisaalta e, emme oikein voi hyväksyä komission ehdottomia lukuja. E, ne, jotka vahvistettiin täällä edellisellä kaudella, ovat luvut, joista tulisi lähteä liikkeelle – ja jotkut uudet eh, tarkistusehdotukset, jotka komissio on esittänyt, ovat myöskin askarruttavia. Esimerkiksi siirtymä eh, luomuviljelyyn eh, kolme kuukautta ei tässä tunnu realistiselta. Tai kolme vuotta muutettiin yhdeksi vuodeksi ja se ei ainakaan käy. Ja tämän lisäksi puhutaan jäsenmaiden ohjelmista, jotka tarkoittaisivat sitä, että tiettyjä ohjelmia ei voida täytäntöönpanna ja tällöin maat joutuisivat maksamaan takaisin, eikä se tietenkään olisi hyvä tilanne. Eli nämä ovat kysymyksiä, eh, joista on syytä keskustella. Ja sitten ulkoinen lähentyminen, konvergenssi, eh, komissio ei tätä esitä, mutta tämä on asia, jota on tarkasteltava myöskin ja pidettävä siitä huoli. Kiitokset ja seuraavana David, olkaa hyvä. Já jsem velice pozorně poslouchal paní poslankyni Katajnén a jsem přesvědčen, že řekla všechno. Kiitokset. Eh, Rova Katainen nosti esiin kaikki tärkeimmät seikat ja voin pitkälti yhtyä siihen, mitä täällä jo on todettu. Ja mm, esitetty siirtymäkausi ei ole riittävän pitkä, jos se on vain vuoden pituinen. Kaksi vuotta e, on se määrä, johon tulisi päätyä heti alun alkaenkin. Kiitokset ja sitten Aguilar seuraavana, olkaa hyvä. Ja señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä ja ja todellakin meidän e, yksimielisyytemme on lähes täydellistä, niin kuin sanoin jo aikaisemmin on muutamia ehdotuksia, esimerkiksi hedelmävihannes ja viinialalla, niin kuin kollega jo sanoi, Aguilera sanoi aikaisemmin, siellä voitaisiin esittää. Meidän tarvi, kun me teemme uudistuksen uudistuksen, meidän eh, täytyy muistaa, että alueet ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja edelliset puhujat puhuivat siitä, että tämän eh, siirtymäkauden asetuksen täytyy kestää vähintään kaksi vuotta, ja asetus ei voi sisältää eh, budjettilukuja, jotka komissio on esittänyt, vaan sen pitäisi vaan sen pitäisi nimenomaan pohjautua parlamentin esityksiin, jotka, jotka eh, liittyvät tulevaan rahoituskehitykseen. Ja me, me tietenkin olemme täysin riippuvaisia eh, tästä rahoituskehyssopimuksesta. Ja totean et vielä, että olen tä- hyvin san- täysin samoilla linjoilla kuin Rova Katainen. Kiitos. Tulkikopeista toive, toivottiin hieman maltillisempaa vauhtia seuraavalla kerralla. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Kataista ja hänen henkilökuntaansa erinomaista yhteistyöstä ja työstä. Me olemme samaa mieltä, että on erittäin vaikeaa saada kaikkia palikoita paikalleen siirtymä aikana, jossa on yksi vuosi. Mutta nyt voisi olla hyvä ottaa huomioon uusi vihreä sopimus, joka pitäisi saada rakennettua sisään uuteen YMP. Mielestäni olisi oikein hyvä. Että meillä olisi korkea kunnianhimon tasa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja ehkä meidän pitäisi yrittää saada tämä kasaan yhdeksi vuodeksi ja jos täytyy jatkaa, niin jatketaan. Συνεχίζουμε. Vielen Dank. Ähm, so, wir haben jetzt... Kiitos. Täällä on vielä puheenvuoropyyntöjä. Listalta ehkä unohtui joku äsken, eli luen nämä nopeasti tässä läpi ja sitten jos joku jää mainitsematta, niin ilmoittakaa. Yes, kollege Andrieu, kollege Kutsmuk, äh, Dorfman, Hitvegi, Thomas, Tomasik, äh, Soitrova, Alieva Veli, Ademov, Buda, De Castro, Jürgil und der Kollege Le Breton. Gibt es noch weitere Kollege äh, Lavacek? Ja. Lavacek. Gut, dann ähm, de, die Kollegin äh, Tolleré. Merci. Tolleré, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Rava Kataiselle ja teidän tiimillenne erittäin yhteistyöhakuisesta työstä. Tämä oli suuri ilo. Ja monet ovat sanoneet samaa. No pari teknistä juttua kuitenkin komission ehdotuksesta. Meillä on epävarmuutta erityisesti siitä, miten takarajat asettuvat eri alueilla. Esimerkiksi maata, siirtyminen maatalo, luoman maatalouteen, siinä siirtymäaika on viisi vuotta. Ja siellä tarvitaan siis viiden vuoden Ja Sitten on kuitenkin Ranskan kaltaisia maita, jotka pyrkivät tukemaan viideksi vuodeksi ohjelmia, jotka ovat tässä kahden lainsäädäntökauden kauden ylittäviä ajattavat kummallekin puolelle. Eli meidän täytyy saada ratkaisu, että nämä sitoumukset ovat mahdollisia. Ja nämä ovat sitoumuksia, jotka menevät vihreän sopimuksen suuntaan. Sitten uuden sitoumuksen vuonna 2021 maaseudun kehittämiseen kolmen vuoden tuen katto on liian normatiivinen, erityisesti luomapuolella – ja jäsenvaltioiden hallintokulujen kannalta se, että on kolmen ja viiden vuoden ohjelmia samaan aikaansa monimutkaista. Ja, ja äh, hedelmien ja vihannisten suhteen ei ole mitään syytä kohdella näitä eri tavalla kuin muita sektoreita. Ja viinin suhteen tämän alakohtaiseen suunnitelman pitäisi jatkoa, kunnes se alun perinkin olisi rauennut. Ja siinäpä se. Kollegin Kavajes. Kavajes seuraavana, olkaa hyvä. Muito obrigada. Eh, eu começo por, eh, por... Kiitos puheenjohtaja. Toteaisin ensin, että siirtymäkausi tulee olemaan erittäin tärkeä, eh, jos halutaan taata se, että viljelijät voivat toimintaansa jatkaa ja saavat riittävät tuet. Kaksi vuotta siirtymäkautena – mahdollistaisi sen, että voimme taata jatkuvuuden ja vakauden viljelijöille. Tällaista tarvittaisiin kaikissa toimissamme. Toimintaohjelmat esimerkiksi e- elintarvikkeiden ja hedelmien osalta eivät ole tulleet riittävän hyvin huomioiduksi. Komissiolta olemme saaneet kuulla, että kun YMPstä ja MFFstä puhutaan, äärialueiden ohjelma. Eh, se on todettu erittäin tärkeäksi ja marraskuisessa ensimmäisessä käsittelyssä tarkastelimme myöskin rahoituksen liittyviä kysymyksiä ja tuolloin todettiin, että eh, ehdotetut varat eivät riitä. Tämä ohjelma on erittäin tärkeä epäsyötuisimpia alueita ajatellen, eh, joilla kehitys on todellakin hankalaa. Tämä asia on ollut esillä perustamissopimuksessakin. Oui, merci. Seuraavana Andre, olkaa hyvä. Kiitos. Minä painottaisin kuten monet tätä kahden vuoden kestoa. Me tarvitsemme paljon enemmän selkeyttä, monimuotoista ja ajatellen ja olisi relevanttia odottaa, että komissio täsmentäisi kantansa maatalouden ja vihreän sopimuksen suhteen, että me näkisimme selkeämmin eteenpäin. Ja me mm, haluaisimme selkeästi pitkää siirtymäkautta. mutta tässä kahta aikaa. Ensinnäkin monivuotisten ohjelmien jatkaminen toisessa pilarissa on tärkeää muuttaa summia ja tukea äh, jatkotella kaudelle yli 2020 ja minusta on myös olennaista, nyt puhun myös yhteistä markkinajärjestelystä, äh, jos ajatellaan sektoreiden takarajoja, jotka pannaan strategisiin suunnitelmiin, niin nämä takarajat ovat siirtymäajan kannalta tärkeitä asioita. Ja Kutsmik seuraavana, olkaa hyvä. Pani Katainen za tak obszerną prezentację. Haluaisin kiittää Rava Kataista tästä esittelystä näistä siirtymäkauden asetuksista. Minäkin kannatan kahden vuoden siirtymä aikaa tai voimassaoloaikaa näille asetuksille. Mainittiin, että meillä täytyy olla joustavuutta. Meidän täytyy voida siirtää varoja kolmen pilarin kesken, eh, pitää kiinni tästä 25 prosentista. Ja siirtymäkauden sääntöjen tulisi myöskin mahdollistaa tilapäiset kansalliset tukitoimet, niin kuin 37 artiklassa, 13.07 artiklassa tulki korjaa todetaan ja tämä, tästä pitäisi ja me emme halua e, tätä tiukempia sääntöjä. Kiitoksia Dorfman seuraavana. Kiitos Voin yhtyä siihen, mitä esittelijä Katainen esitti. Todellakin on tehtävä äh, kaikki mahdollinen, jotta tästä tulee tekninen asetus ja sisältöpuolta ei tule muuttaa, koska muutoin joudumme käymään pitkällistä poliittista keskustelua ja toisaalta syntyy sitten päällekkäisyyttä äh, käytävien muiden keskustelujen eh, kanssa, jotka liittyvät muutoin YMP-uudistukseen. Mitä aikataulun tulee? No, aikapaineet ovat kovat, mutta jos laitamme tähän alun alkaen kaksi vuotta, eh, siirtymäkaudeksi, niin silloin eh, maissa ei varmasti ryhdytä heti miten liikkeelle, jos tiedetään, että aikaa on pari vuotta. Ja puheenvuorot ovat osoittaneet sen, että siirtymäkausi vuosi on poikkeava vuosi. Viiden vuoden menettelyihin ei voida mennä, eikä muihinkaan menettelyihin. Kyllähän tämä on meillä tiedossa vuoden 2014 kokemusten pohjalta. Eli mitä lyhyempi, sen parempi. Itse pidän yhtä vuotta hyvänä. Ja jos nyt näyttää siltä, että yksi vuotta ei millään tavalla voi riittää, niin sitten siihen voitaisiin jatkovuosi vielä ottaa mukaan. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Painottaisin, että tämä siirtymäajan säädös koskee vain nykyisiä ympsääntöjä, että tätä ei voida soveltaa uusiin sääntöihin. Komission ehdotuksessa on myönteisiä piirteitä, kuten CPSn jatkoaika, mutta toisaalta komissio ei noudata samaa logiikkaa kuin vuonna 2014, koska nykyjärjestyksessä ei puhuta kansallisesta tuesta. Tätä me emme voi hyväksyä, koska ei voi nyt yhdestä päivästä ennen yli lopettaa tietynlaista tukea. Valtiollinen apu menee herkille sektorille, jos tällainen valtiollinen tuki loppuu, on merkittäviä vaikutuksia. Eli jos valtion tukea ei tueta, sitten emme voi tukea ehdotusta. Tomasic. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo je izuzetno važna i kompleksna tema. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe on erittäin tärkeä, mutta ei mitenkään yksinkertainen, sillä tässä kuvan tulevat mukaan useat asetukset, siirtymäkausi vuoteen 2021, niin kuin komissio sitti, e, ei käy meille, koska strategisia suunnitelmia ei ehditä saada valmiiksi. Ja toisaalta sitten maksuvirastot tarvitsevat myöskin enemmän aikaa maksaakseen täytäntöönpanosta. Eli 2021 ja 2021 vuodet tulisi saada tähän mukaan. Artikla 1 toteaa, että jäsenmaat voivat jatkaa tätä määräaikaa, mutta vain silloin, jos on olemassa vaara, että eh, eh, rahoitustuen puutteen vuoksi sitoumuksia ei voida muuten hoitaa. Euroopan komissiohan voi hylätä jäsenmän jättämän hakemuksen. Eh, tässähän lähdetään liikkeelle subsidiariteettiperiaatteen 87 artiklasta, jossa nimenomaan mainitaan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 Pitkälti voin yhtyä tehtyihin ehdotuksiin. Täällä todettiin, että kansalliset menettelyt puuttuvat siirtymäkauden säädösten osalta. Ja niin kuin esittelijä totesi, olemassa olevat säännökset pätevät siirtymäkaudella, eli siis se mikä pätee nyt. Eli siirtymäkaudella 50 prosentin tuki voi olla mahdollinen ja jos sitten siirtymäkautta jatketaan, niin tällöin ehkä voitaisiin ajatella mukaan parempaa joustavuutta. Mitä tulee kestoaikaan, olen sitä mieltä, että tulee huomioida viljelijöiden tilanne ja se, että he toivovat vakaita oloja ja useimmat viljelijöistä eivät ole varmoja siitä, riittääkö yksi vuosi. Kiitos. Kiitokset ja Jeva seuraavana, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. На първо място бих искала да благодаря на докладчика. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä Kataista eh, tehdystä työstä eh, hyvin eh, järjestetyistä todellakin toteutusta tehtävistä Tässä on todellakin laajasti käsitelty näitä lainsäädäntöehdotuksia ja kaikki jäsenosaiset pääsivät osallistumaan. On selvää, että jatkuvuus on erittäin tärkeä asia, joka tulee viljelijöille taata. Ja on erittäin tärkeää, että toimet ovat sellaisia, että ne mahdollistavat vakauden. Voin yhtyä niihin puheenvuoroihin, joissa viitattiin myöskin kansallisiin siirtymätoimenpiteisiin. Meillä Meille nämä kansalliset toimet ovat erittäin tärkeät, varsinkin kun puhutaan heikommassa asemassa olevista viljelijöistä ja kaikkein pienimmistä tiloista. Eli kansalliset tuet, ne tulee huomioida ja analyysi on osoittanut, että tällaisten tukien maksaminen ei suinkaan millään tavalla vaikuta vääristävästi markkinoiden toimintaan. Se on kuitenkin tärkeä väline, kun puhutaan siirtymäkauden järjestelyistä. Kiitokset omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää esittelijää tehdystä työstä ja onnea menestystä sen eteenpäin viemisessä. Voin yhtyä siihen, mitä kollegat täällä ovat sanoneet todetessaan, että eh, siirtymäkauden järjestelyt eivät kuulu kansallisten siirtymäkauden tukien piiriin. Tällöin puhutaan erittäin tärkeistä jäsenmaata koskevista kysymyksistä, ja nämä tuet tulee mahdollistaa sellaisille viljelijöille, jotka ovat kaikkein hankalimmassa asemassa. Jos ne eivät enää ole mahdollisia, niin seuraamukset saattavat olla yllättäviä. Monet joutuvat konkurssiin ja jättämään ammatin harjoittamisensa ja siirtymään maaseutualueelta muualle. Hyvä puheenjohtaja, toivottavasti tätä argumenttia ei unohdeta. Danke. Kiitokset ja Buddha. Seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin puhua eh, eh, kansallisesta siirtymäkauden tuesta. On tärkeää, että tämä mahdollisuus jäsenvaltioille on ja tässä, ja tässä on tietty ristiriitaisuus, koska komissio on pyytää jäsenvaltiota lisää varoja budjettiin ja toisaalta haluaa estää e, jäsenvaltiota käyttämästä lisää varoja maantalouteen ja tekemästä tuottajiaan onnelliseksi. Mielestäni olisi hyvin tärkeää tehdä tästä e, viestistä selkeä. Tässä ei puhuta e, Euroopan EUn rahoista, vaan kansallisista varoista. Ja, ja ei se kuulu komissiolle, mitä jäsenvaltio tekee omilla rahoillaan. Dank, kollegi Kiitokset. Ja De Kasar, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Lyhyt puheenvuoro. Lämpimät kiitokset eh, kollega Kataiselle. Voin täysin yhtyä hänen puheenvuoronsa. Ja ähm, yhteistyö on ollut oikein hyvää eh, ei tässä nyt varsinaisia ongelmia ole. Jos nämä kolme lainsäädäntöä saadaan läpi mahdollisimman nopeasti, niin on ihan selvää, että ne myöskin silloin astuvat voimaan. Eli miksi kantaa huolta tästä asiasta? Kaksi vuotta, kaksi vuotta sitä enemmistö tuntuisi toivovan, voitaisiin tähän laittaa. Ja jos nyt sitten olemme niin tehokkaita, että saadaan nämä eh, trilogit eh, ja kolme lainsäädäntöä hoidettua eh, lyhyemmässä ajassa, niin tottahan nämä säädökset silloin astuvat täysimääräisinä myös voimaan. Kiitos. Danke, kollege Jürgen. Kiitokset ja Jyrgen seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kuten me tiedämme, uusi ohjelmatikkausi aiheuttaa aina monimutkaisia seurauksia. Ja me tarvitsemme kahden vuoden siirtymäkauden tämän monimutkaisuuden vuoksi. Ja Puola tarvitsee siirtymäkauden menettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että me voimme myöntää kansallista tukea, joka mainitaan asetuksessa 13.07. Ja siinä suhteessa tekstiä pitäisi laajentaa. Siihen pitäisi tehdä tarkistus. Puolen näkökulmasta artiklan 6 säätelykausi tässä tekstissä. Kohta siksi, kuusi siis on liian rajoittava. Ja Puolan mielestä hedelmä ja vihannesektorin tapauksessa nykyistä asetusta pesävoimassaolo pitäisi jatkaa toimien soveltamisen luonnolliseen loppuun. siirtymäajan säädösten puuttuminen aiheuttaa huolta tuottajajärjestöille, jotka eivät, jotka eivät sitten ajan kykene muuttamaan ohjelmien ajassa. Lepreton seuraavana, olkaa hyvä. Merci, il est très important d'abord. On erittäin tärkeää puhua siirtymäajan säädöksistä nyt. Tämähän on kiireellisin ongelmi. Ja veljelleiden edoissa vaan vain toistaa se, mitä on sanottu, koska onneksi täällä on konsensusta ilmassa. Keskityn kolme pääkohtaa. Ensinnäkin rahoituksen vakaus. Täytyy ylläpitää nykysäännöt siirtymäajan ja sitten tasavertaisuuden hengessä Hedelmien vihanneksia pitäisi siis kohdella samoin kuin muita tuotteita. Ja kolmanneksi tämä kohtuullinen siirtymäaika minusta yksi vuosi ei ole realistinen pitää jo nyt varautua lisävuoteen ja vähän näyttää tätä lippua, että viljelijät tietävät, mitä on edessä. Danke, kollegi Lavacik. Thank you, Mr. Chairman. Lavacik, olkaa hyvä. To thank to my colleague Elsi Katainen for the great Kiitoksia. Haluan ensin kiittää kollega Elsi Kataista tästä hienosta työstä. Ja, ja tässä on käynyt ilmi, mitä asioita täytyy selventää ja me voimme me edetä aika nopeastikin. Tässähän on todellakin eh, budjetin ennakoitavuudesta ja tämä liittyy rahoituskehykseen. Lisäksi meillä on tämä siirtymäkausikysymys ja vaikuttaa siltä, että, että täällä tuetaan enemmänkin pidempää kuin yhden vuoden siirtymäaikaa. Ja sitten eh, täytyy eh, puhutaan selkeydestä tähän siirtymään ja puhutaan myöskin eh, ei vain siirtymäajan pituudesta, vaan, vaan valtion tukien ennakoitavuudesta siirtymäkauden aikana. Meidän täytyisi eh, eh, toimia niin, että Eh, täytyy muistaa, että nykyiset valtionavusäädökset päättyvät tänä vuonna. Merci, monsieur le président. Sander, olkaa hyvä. Kiitos. Ja kiitokset esittelijän tiimille ja varjoesittelijöille. Parlamenttihan on useamman kerran hyväksynyt jo kannan rahoituskehyksen suhteen ja ajatellen sitä kriisi rahasto täytyy uudistaa ja se täytyy ohjelmoida budjettikauden alussa ja sen perus äh, 400 äh, miljoonaa uutta euroa ja näin suhteessa ympin budjettiin. Me, par, me olemme halunneet tähän horisontaaliseen säännökseen, mutta nyt täytyy esittää kysymys oikeuspalveluille ja sihteeristölle. Sitten myös kysymyksen, pitäisikö meidän johdonmukaisuuden nimissä sekä poliittisen että juridisen johdonmukaisuuden nimessä siirtää tämä kanta siirtymäajan asetukseen myöskin. Kiitos. Äh, Kiitos. Näin on kaikki puheenvuorot saatu kuulla. Ja nyt annan sitten vielä puheenvuoron komission edustajalle, mutta enintään kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja haluaisin myös kiittää eh, esittelijää nopeasta toiminnasta. Eh, olemme valmiit tutustumaan esitykseen ja sitten eh, yhdessä, jos teknisiä ongelmia on, hoitamaan ne. No, puhun lyhyesti. Muutama poliittinen seikka. Ensinnäkin rahat, MFF-kysymykset. Kun ehdotus tehtiin, ei ollut kuin yksi viitekohta. Se olisi, oli komission MFF-ehdotus senhän te tiedätte, mutta varmasti kaikki tiedän, että kunhan uusi MFF on saatu sovituksi, ehdotusta tulee mukauttaa sen mukaisesti, mitä lukuihin tulee. Muutoin tässä seikat on tuotu esiin. MFF tosiaankin, kun siitä poliittisesti on sovittu, näin varmasti tulee olemaan eh, siinä vaiheessa, kun tämä säädös hyväksytään. Ja sitten näitä teknisiä mukautuksia tulee hoitaa kahden vuoden kausi. No, ehkä kannattaa palata tähän asiaan prosessin lopussa, kun tiedetään, eh, mikä on eh, tämän suuren YMP-reformin aikataulullinen tilanne silloin, ja sitten ehkä voidaan paremmin arvioida eh, määräajan siirtymäkauden pituuden järkevyyttä, olisiko se vuosi vai kaksi. Ja sitten toisen pilarin toimiin eh, liittyvät aikataulut. Syy sille, miksi näin on menetelty, johtuu siitä, että toivoimme, että uudesta MFS tulisi varata uuteen YMP-suunnitelmaan niin paljon kuin mahdollista, koska juuri Siinä nämä kunnianhimoisemmat tavoitteet ympäristön ja ilmaston osalta ovat, eikä tulisi sitoa näihin vanhoihin sääntöihin liikaa varoja, ja siksi tätä on lyhennetty. Mutta tämä pätee vain uusiin vuoden 2021 jälkeisiin sitoumuksiin, mitä tulee mahdolliseen kansalliseen tukeen No, tätä ei ole otettu mukaan siksi, että reformissa ei ole huomioitu. Tämä lisä, kansallinen tuki, sen oli tarkoitus loppua ensi vuonna. Siitä lähdettiin liikkeelle komission ehdotuksessa, mutta johdonmukaisuutta tarvitaan tietysti YMP-uudistuksen liittyen. Ja jos täällä ei ole halukkuutta vastaavalla tavalla muuttaa kansallista menettelyä, niin varmasti e, e, ei kannata näin sitten tässäkään yhteydessä menetellä, mutta myös toisinpäin tietysti. Ja vielä sitten lopuksi yksi tekninen, mutta tärkeä seikka. Jotkut täällä kommentoittekin valtion tukiasiaa. On totta, että valtion tukijärjestelyt nykyisellään on määritelty suuntaviivojen puitteissa, eli milloin kansallista rahoitusta voi käyttää. Ja tämä valtion tukipuitteisto ensi tämän vuoden lopussa mm, raukea päättyy ja nyt sitten katsomme, että ensi vuosi olisi lisäasetuksen säännösten mukainen. Kiitokset. Ja sitten lopuksi vielä esittäjälle mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä, Rouva Katainen, muutama minuutti. Thank you. Kiitos Johtaja, Kiitos erinomaisesta syötteestä, joka varmasti auttaa tiimiämme työssään. Esimerkiksi kysymys vihanneksesta tai viinistä tai vihreästä sopimuksesta tai tarinakkaista ohjelmista – ja tässä oli paljon muita kysymyksiä. Aika paljon paha juttu. Pitää viljelijöiden lisäksi antaa aikaa kansalliselle hallinnolle, jotta ne voivat valmistautua siirtymään kauteen. Mutta älkää epäröikö ottaa yhteyttä minuun tai, tai minun tiimiin muissa kysymyksissä. Esitysluonnoksen esittely tapahtuu 17. tai 18. helmikuuta ja tarkistusten takaraja on 25. helmikuuta. Ja tarkoitus oli saada tätä äh, äänestettyä huhtikuun loppuun mennessä ja sitten voisimme alkaa mahdollisimman pian Kroatian kanssa työskentelyä. Paljon kiitoksia. Vielen herzlichen Dank, äh, vor allem an die Kollegin äh, Kat. Kiitokset, kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille tähän astisesta työstä ja lykkyä pyttyyn jatkoa ajatellen. Nyt sitten tämän päivän esityslistan viimeiseen kohtaan, kohtaan 14, aiheena metsästrategia, oma aloite, mietintö on pää yritetty laatia tästä aiheesta ja se tehdään yhteistyössä Envi-valiokunnan kanssa. Lähdetään liikkeelle siis eh, työjärjestys 157 esittelijänä eh, herra Sarvamaa ja annankin teille puheenvuoron eh, viiden vuoden, viiden minuutin alustusta varten. Voitte esitellä tämän aiheen. Valiokunta päälliköiden kokouksessa viime viikolla äh, kun asia käsiteltiin, Timmermans totesi, että komissio tulisi syksyn mennessä äh, metsästrategiansa esittelemään. Tämä vain tiedoksena, mutta Sarvamaa, olkaapa hyvä. Honorable Chair, representatives of the Commission. Puheenjohtaja, Arvoisat komission edustajat, hyvät kollegat, metsät, eh, metsänhoito ja koko metsäsektori on tärkeällä osalla, kun tarjotaan kestäviä ratkaisuja aikamme haasteisiin. Metsät ja metsäpeitteiset mm, alueet kattavat 40 prosenttia EUn pinta-alalta ja 500 000 eh, ihmistä työllistyy suoraan ja 6,2 miljoonaa välillisesti metsäsektorille. Ja suurin osa EU-metsistä on yksityisomistuksessa. Yhdysvalloissa käytiin, käytiin ää, ää, Bill Clintonin kampanja, valintakampanjan aikana oli lause taloutta. Se on, talous, se on tyhmää. Ja tällä hetkellä sanotaan, eh, se on vain, eh, kaikki on vain ilmastoa, se on tyhmää. Mutta meidän pitää pystyä vastaamaan tähän ja tarvitsemme tasapainoisen EUn metsästrategian ja meidän täytyy tunnustaa, että eri puolilla Eurooppaa todellisuus on erilainen Euroopan metsät ovat hyvin monimuotoisia kokonsa, rakenteensa, biodiversiteettinsä ja metsänhoitostrategioiden vuoksi. Sen takia seuraavat asiat täytyy ottaa, tulee ottaa huomioon, kun tehdään e, e, metsästrategia mietintö Euroopan mm, parlamentissa. Ensinnäkin 2013 e, metsästrategian jälkeen globaali tilanne on muuttanut ja se vaikuttaa EUn politiikkoihin. Meidän täytyy nähdä metsät osana ratkaisua ja samalla kun täytetään EUn eh, tavoitteet, kuten nollapäästöyhteiskunta, Green Deal, Kioton pöytäkirja ja Pariisin sopimus. Metsä on osa ratkaisua, ei ongelma. Toiseksi eh, metsä metsään liittyvät politiikka, eh, eh, elementit muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden meidän täytyy muistaa, että metsäpolitiikka kuitenkin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sen takia tarvitsemme vahvan, holistisen ja riippumattoman EUn metsästrategian vuoden 2020 jälkeen. Sen pitäisi olla holistinen näkemykseltään eh, ja siinä pitäisi olla kestävä metsänhoito ja metsien monikäyttö ulottuvuus, lisäksi taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristölliset pilarit tasapainoisella tavalla. EUn metsästrategian tulisi olla riippumaton ja olennainen osa tulevaa vihreän kehityksen ohjelmaa. Toisin sanoen, hyvät naiset ja herrat, haluan sanoa tämän hyvin selvästi. EUn metsästrategian ei tulisi olla alisteinen millekään muulle strategialle. Metsästrategian tulisi olla tärkeä politi- politiikkalohkojen koordinaatio, työkalu. Sen tulisi luoda koherenssia ja synergiaa niiden sektorien välillä, jotka vaikuttavat metsien hoitoon. Ja eh, metsästrategian tulisi myöskin olla vali, välittäjänä EUn ja kansallisten metsäpolitiikkojen välillä ja sen tulisi pitää huoli siitä, että metsäasiantuntijat tuntiuta käytetään heti alussa, kun suunnitellaan eh, tätä toimintaa. Ja liittyen, liittyen tähän strategiaan eh, on tärkeää, että yhteisen maatalouspolitiikan osalla, osalla käsitellään myöskin näitä soveltava osalta tätä kysymystä. Ja biodiversiteettikysymykset, jotka liittyvät tähän asiaan, ne täytyy, niistä täytyy keskustella yhdessä metsäalan kanssa. Kestävä ja aktiivinen metsä, eh, metsänhoito on erittäin tärkeää, jotta saavutetaan kestävällä tavalla mm, ilmastotavoitteet. Meidän täytyy nähdä, että metsä ja metsäsektori, eh, eh, ne ovat osa palvelua eh, ilmastoasioiden ratkaisemisessa. Kuivuus, metsäpalot ja eh, tuholaisepidemiat on asiat, asioita, joihin täytyy pureutua. Lisäksi eh, metsäarvoketju on olennaisen tärkeää biotaloudelle, joka tuo niin paljon hyvinvointia bio, biokiertotalous, sitä täytyy tukea vahvan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keinoin. Eh, fossiilipohjaisista raaka-aineista riip, riip, riippuvaisuus ja siitä luopuminen on erittäin tärkeää eh, erityisesti haja-asutusalueille. Ja kestävät teknologiat metsäsektorilla voi tarjota luonnolle, ihmisille ja biopohjaiselle kiertotaloudelle entistä enemmän panostusta. Sen takia tarvitaan tällainen metsästrategia ja haluaisin päättää siihen, mitä sanoin aluksi. 30 vuotta sitten Yhdysvalloissa sanottiin, että, että talous tylsää. Sanotaan niinkin. Tässähän on ja minä en tarkoita, että ne, jotka puhuvat sosiaalisesta tai, tai ympäristöpilarista, ovat väärässä, mutta täytyy, täytyy muistaa, että tämän pilarin kaikkien kulmien täytyy olla tasapainossa ja ilman taloutta me eh, kärsimme sekä sosiaalisella sen että ympäristöpilarin suhteen ja emme voi vastata ympäristötaistelun kutsuun. Sen takia tässä on kyse erittäin suuressa määrin taloudesta ja siitä, että me, meidän pitää saada aikaan vahvat ja kestävät metsät, jotka eivät tietenkään kasva ihan itsestään. Lämpimät kiitokset. Ja sitten varjoesittelijät. Puolitoista minuuttia per puhuja. I salute the initiative for a new EU forest strategy. Uusi metsästrategia on tärkeä asia. Olen varjoistele ST-ryhmästä. Tämä aihe on ollut omaa sydäntäni lähellä jo varsin pitkään. Niin kuin Sarvamaa juuri totesi, eh, metsien merkitys ilmastopolitiikassa vain kasvaa ja meidän on oltava eh, huolellisia siinä, miten asian hoidamme. Mutta kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, on selvää, että jonkinlaisia yhteisiä toimia kyllä tarvitaan. Sillä juuri niin kuin esittelijä totesi, eroavaisuuksia on mutta meidän on kuitenkin yhdessä taisteltava ilmastonmuutosta vastaan, eli meidän on lähellyttävä toisiamme. Voin antaa tässä esimerkin Romaniasta. Romanialla oli eh, Skandinavian lisäksi suurimmat eh, ikimetsäesiintymät, mutta nyt sitten Romania on hyvä esimerkki huonosta metsänhoidosta. Kaksi kolmasosa kaadetuista puista on kaadettu, mistä yksi on kaadettu laittomasti. Valtavat määrät metsää vuosittain katuaa ja päätyy sitten huonekaluina jonnekin päin Euroopan koteja. Tämä dramaattinen kehitys on arvoltaan miljardin suuruista liiketoimintaa ja on todellakin aiheuttanut suurta metsäkatoa tietyissä vuoristomaisemissa ja ympäristöissä. Ja on erittäin tärkeää, että uusi metsästrategia on sellainen, että siinä esitetään selviä toimia maille, jotka eivät kunnioita sääntöjä eivätkä harjoita hyvää metsänhoitoa tarvitaan selvät luokitukset uusien ja vanhojen metsien osalta ja selvät säännöt ja sellaiset, jotka kattavat kaikki EU-metsät. Kiitokset ja Federille seuraavana, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia ja onnittelen Petriä puheesta. Se oli niin hienoa, että lähes kaikki pääkohdat on nyt katettu. Minä odotan tätä, koska tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tässä myös on paino yhtäältä yhteislainsäädännön kannalta. Tai toisaalta se, mikä on kansallisessa päätäntävallassa. Olen myös tyytyväinen, että SND-kollega kiinnitti huomiota Romanian tilanteeseen. Me olemme kaikki huolestuneita tilanteessa siellä. Mutta kun me haemme tasapainoa yhtäältä laittomien toimien kanssa yhdessä se valtio, siihen täytyy puuttua eu tasolla. Ja toisaalta että me, me haluamme myöskään ehkäistä toimivien biotalouksen toimimista. Me haluamme uusia biokemikaaleja, jotka perustuvat fossiilisiin, jotka syrjittävät fossiiliset kemikaalit. Me haluamme olla ilmastoneutraalimpia. Tämä luo työpaikkoja, mutta tämä täytyy tapahtua kestävällä tavalla. Meidän täytyy ajatella huomista. Ja vastaessa keskustelusta, jota meillä tulee olemaan, minä haluan painottaa puun elämänkaarta. Kun me puhumme täällä ilmastopolitiikasta ja kaikki kääntyy metsien puoleen. Ajattelevat, että ne pelastavat meitä ilmastonmuutokselta, mutta kun metsä on täysin kasvanut täyteen mittaansa, se lopettaa hiilen sitomisen. Eli biodiversiteettiä täytyy suojella ja siksi osittain metsiäkin täytyy suojella. Meillä muita asioita täytyy vastuullisesti hallinnoida, koska 2050-2060 jälkeen me emme muuten pysty käyttämään hiili hiilikuiluina. Eli paljon kiitoksia Petrille, paljon kiitoksia Asnen kumppaneille ja odotan keskustelua. Ja, Kiitos puheenjohtaja. EU-metsästrategiaa todella tarvitaan. Mm, syyt tälle on tietysti vaikuttavat olevan erilaisia. Keskustelussa nousee esiin monenlaisia syitä ja monenkirjavia ratkaisumalleja myöskin Kysymys kuuluu, kuinka EU suojelee omia viimeisiä ikimetsiään, jossa vielä esimerkiksi eliöiden kirjo on varsin laaja ja kuinka voidaan sitten taata näiden olemassaolo. Natura 2000 kattaa vain 50 prosenttia suojelusta ja tätä prosenttia tulee voida parantaa. Ja sitten Minkälainen metsätalous tämän päivän Euroopassa tuntuu järkevältä? Pelkästään hoidetut metsät eivät ole hyviä, eikä toisaalta pidä paikkansa sekään, että yhtäkään puuta ei saa kaataa. Metsissä on suuria eroja, on harvojakin metsiä, jotka olisivat paljon hyödyllisempiä, jos niiden annettaisiin kasvaa rauhassa. Eli tässä tarvitaan riittävän eriytettyä lähestymistapaa. Biodiversiteettistrategian tulee olla sellainen, että se mahdollistaa muutoksen metsätaloudessa ja Bioenergia- ja biomassa-menettelyihin tarvitaan myöskin muutoksia, koska laskelmavirhe on tapahtunut. Me poltamme enemmän puuta ja sanomme, että tämähän on uusiutuva lähde, mutta meidän on pidettävä huolta metsistämme, jotta niistä saadaan kestävämpiä ilmastonmuutosta vastaan. Multifunktionaalinen metsätalous on tarvittava, mutta mitkä funktiot otetaan keskiöön, sitä on mietittävä. Ja meidän on katsottava, miten sitten mahdollisia taloudellisia puutteita voidaan kompensoida. Kiitos, kiitos ja teille myöskin seuraava kertaa ajatellen. Muistakaa hidastaa hieman vauhtianne. Akilar, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, kun me, on, kun me puhumme metsistä, on ilo, että entistä useammat ymmärtävät, Eh, metsien merkityksen taloudelle ja niiden tärkeyden myöskin Green Dealin kannalta. Ja kolme mietintöä parhaillaan tekeillä eri valiokunnissa. Kolmasissa maissa tapahtuva metsäkato vaikuttaa siihen, että meidän käsityksemme on yksinkertaistunut. Ja jos ajatellaan muutokset, joita, joista puhutaan samaan aikaan, pitää ymmärtää, minkälainen monimuotoisuus ja erilaisuus vallitsee EUn metsien kesken. Ja me tarvitsemme riittävät oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat metsien monikäytön. Tarvitsemme metsästrategian, jonka se on uuden metsäpolitiikan olennainen akseli. Vielen Dank. Kiitokset. Bombaa ei näytä olevan paikalla, joten voidaan mennä eteenpäin. Minuutti per puhuja. Ja seuraavana Rova Kava Jees, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Metsillä on todellakin merkittävä tehtävä nykyyhteiskunnissa. Me tiedämme, että on tärkeää varmistaa se esimerkiksi, että ihmiset pysyvät maaseudulla, ja josta väestö muuten katoaa. Portugalissa on metsäpinta-alaa niin, että noin puolet Portugali on metsää, mikä juuri osoittaakin metsien merkitykseen. Metsä on tärkeä ekosysteemi, tehtävä. Ja tästä täytyy tulla EUn strategian selkäranka. Meillä täytyy olla metsätalous, politiikka, joka tukee ilmastotoimia. Me tiedämme, että metsäalueet saattavat olla ongelmassa ja ne voivat olla hiilikuuluja. Meidän täytyy myös suojella met- elämistöä ja kasvillisuutta. Metsä tarjoaa paljon palveluita, mutta meillä on myös sosiaaliekonomisia tarpeita metsäjalostuksen lisäarvoa täytyy kasvattaa, jolloin myöskin metsästä saatava tulo kasvaa. Metsästrategian täytyy olla metsien suojelun kulmakivi. Kollegin Kiitokset ja sitten rouva Toleri seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me näin, olemme kaikki nähneet Australian metsien palavan ja jos Euroopan metsästä kannalta lisäksi me tarvitsemme myöskin globaalia strategiaa. Minkälaisia järjestyksiä meillä voisi olla? Meillä voisi olla metsien, eurooppalaisten metsien sertifikaatiojärjestelmä, niin että voimme laillisesti kansainvälisissä sopimuksissa vaatia, että, että metsien suojelun, metsien suojelun tason yhtäläisyys voidaan mainita ehtona. Ja voimme tarttua myöskin villiin metsähakkuuseen. Ja on pahoiteltava, että budjetin suhteen sanotaan, että metsät ovat niin tärkeitä. Täällä nyt sanotaan niin, mutta budjetin suhteen jotain muuta. Metsärahoitus on osa ympiä, josta mä oon super tärkeää, niin täytyy myös löytää niitä euroja jostain. Ja metsän hallinnan parempia metsänkäytön kannalta pitää myös löytää parempia metsänkäyttökohteita. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös esittelijälle eh, hyvästä eh, työnpohjasta, joka nostaa esiin sen, että metsien eh, monitoiminnallisuuteen on kiinnittävä huomiota. Metsän määrä lisääntyy niin suhteessa kasvumäärään ei eh, kovinkaan paljon kaadeta, eli tätä suhtaa tulisi tarkastella valiokunnassa. Saksassa metsänomistajia on kaksi miljoonaa, jotka todellakin harjoittavat hyvin vastuunalaista ja tunnollista eh, metsähoitoa. Yksi eh, betonimötikkä eh, eh, painaa valtavasti eh, ja vastaavasti sitten vapauttaa valtavan määrän hiilidioksidia. Jos otetaan samanlainen mötikkä puuta, niin se puolestaan sitoo saman määrän CO2. Eli tämä näin metsän puolesta. Merci. Breton seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Metsät ovat hyvin tärkeitä Euroopalle, koska ne edustavat 43 prosenttia EUn alueesta ja eh, niiden määrä on pieni 0,0 prosentilla vuodessa. Ne hidastavat ilmastonmuutosta, ne ovat taloudelle tärkeitä, koska ne auttavat maaseudun kehittämisessä ja luovat kolme miljoonaa työpaikkaa. Olen samaa mieltä, että täytyy ajatella metsäyhteistyötä vaikka niin, niin metsästrategiahan on olemassa kuitenkin jo 20 vuotta, eli täytyy myös pohtia parhaita keinoja suojella ja hyödyntää metsien rikkautta. Mutta sanonpa suoraan, että täytyy olla var, varovaisia, sillä metsät vaihtelevat maasta toiseen. Sekin täytyy muistaa. Eli meidän täytyy olla erittäin joustavia. Sillä metsien täytyy olla kansallisen päätösvallan alla, eikä kansalliseen päätösvaltaan saa puuttua sillä tekosyllä, että täällä autetaan tulevaa vihreää sopimusta. Ja Dimo. Ja Demo seuraavan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan metsät ovat vihreää rikkauttamme ja niiden taloudellinen ja sosiaalinen merkitys on varsin suuri. Ne neutraloivat haitallisten päästöjen vaikutuksia ja mm, kannattaa ymmärtää, että nyt Euroopassakin metsät ovat vaarassa. On erilaisia uhkia ja ilmiöitä, jotka vaarantavat metsien olemassaoloa, kuivuus muun muassa ja monet muutkin tekijät. Ja on erittäin tärkeää, että metsän hoito on riittävän kestävä pohjaista ja on erittäin tärkeää, että jäsenmaat keskenään tekevät mahdollisimman hyvää yhteistyötä. Ja näin ollen katsoisin ja olen sitä mieltä, että eh, metsissä eh, tulee eh, kiinnittää erityistä huomiota metsitystoimiin, uudelleen istutuksiin. Metsät ovat todellakin tärkeä lähde monessakin mielessä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Sarvamaata tämän tekstin työstämisestä ja kiitos myöskin oikein hyödyllisestä eilisestä pyöreän, päivä, pyöreän pöydän keskustelussa keskustelusta, jossa paikalla oli monia asiantuntijoita ja myöskin metsänomistajia, myös Sloveniasta. Oma maa-alamme koostuu 60 prosenttisesti metsistä ja niiden määrä on viime vuosina kasvanut metsänhoitomme on kestävä pohjasta ja omistajat kysyvät, miltä sitten tulevaisuus näyttää tulevaisuudessa, jos suojelutoimia entisestään lisätään. Meidän on ponnisteltava ja ymmärrettävä se, että metsiä tarvitaan ja metsän hoidon tulee hoitoa järkiperäisesti. Kaikki tietävät, mikä merkitys metsillä on hiilidioksidia sitovana elementtinä Metsät tarjoavat monia ratkaisumalleja ja voin yhtyä pitkälti siihen, mitä esittelijä tekstissään sanoo. Kiitokset tästä. Ähm, Jyrken, olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, tak jak tutaj było mówione, leśnictwo jest dziedziną, która należy do kompetencji państw. Paljon on jo tässä sanottu. Metsäasiat kuuluvat kansalliseen toimivaltaan – ja näin pitää ollakin. Uuden strategian tulee painottaa eh, strategian vahvistamista vuoden 2020 jälkeen. Metsän tulisi eh, edistää kestävää kehitystä ja me usein katsomme kestävää lähestymistapaa – metsiin ja meidän täytyy käyttää metsätaloutta ilmastonhallinnan välineenä ja tämä strategia tulisi olla muiden EUn strategioiden rinnalla ja politiikka lohkojen rinnalla – ja subsidiariteetti on kuitenkin tärkeä säilyttää. Danke, kollegin Katainen. Kiitoksia sitten, Rova Katainen, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos, puheenjohtaja. On erittäin tärkeää, että valiokunta tekee tämä oma mietinnön eu metsästrategiasta, jota viime vaalikaudella pyysimme. Monet osat, esimerkiksi ilmastolaki, kiertotalous, strategia, vaikuttavat suoraan ympäristöön ja myöskin LULUP-asetut ja uusiutuvan energian direktiivi, jotka tulevat uudelleen käsittelyyn. Metsästrategiaan tulisi perustua näihin Eh, ohjata näiden lakien ja strategioiden valmisteluja ja siihen tulee sisältää kolme ulottuvuutta, jotka herra Sarvamaa hyvin kuvasi, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen ulottuvuus. Ja vain kasvava puu voi sitoa hiilidioksidia ja tämä pitää muistaa. Häusling. Ja, ich muss, glaube ich, was... Tässä todetaan, että vain hoidetut metsät eh, hyödyttäisivät ilmastonmuutoksen vastaisessa toimissa, mutta metsänhoidossa on tehty myös suuria virheitä. Kuusi metsiä kuolee Saksassa, koska niitä on istuttu väärin paikkoihin. Mäntymetsät eh, ja eukalyptukset Portugalissa, eli Ihmiset ovat tehneet virheitä. Ei voida sanoa, että vain ihmisten hoitamissa metsissä tehdään hyvää ilmastonmuutosta ajatellen. Omalla alueellamme esimerkiksi 30 prosenttia metsistä on menetetty siksi, että kuivuus on ollut ongelma ja kuuset ovat kärsineet. On mietittävä, minkälainen Euroopan metsästrategian tulee olla. Emme voi osoittaa sormellamme Brasiliaan ja sanoa, että pitäkää huolta metsistänne ja sitten me eh, ihan suru surutta esimerkiksi Karpaatelta kaadamme viimeisetkin Metsät pois. Kyllä tässä vähän pitää katsoa peiliinkin ja pitäisin tärkeänä sitä, että alueellisia tällaisia ekosysteemejä perustettaisiin, ei siten, että lähetetään jotain Kiinaan päin ja saadaan sitten tuotteet takaisin sieltä. On tärkeää, että ihmiset todella itse hyötyvät siitä, että metsätalous on kestävä, kestävä pohjasta. Also lieber Kollege Petri. Hyvä. Petri, kiitos panoksestasi. Eh, sinun kotimaassasi metsä on ihan yhtä tärkeä kuin meillä Itävallassa ja kaikkialla muuallakin. 48 koko maalastamme on metsää, eli metsien merkitys on todella suuri. Ja metsästrategiaa ilman muuta olemme valmiit tukemaan. Tarvitsemme kestävää ja alueelliset seikat huomioivaa metsästrategiaa on pidettävä huoli siitä, että metsistä ei tule mitään hiilimuseoita tai hiilidioksidimuseoita. Metsiä on hoidettava, talousmetsiä tarvitaan, eli eh, uudelleenmetsityksiä eh, tarvitaan myöskin. Monet metsänhoitajat ja omistajat tekevät tätä kovaa työtä varsin intohimoisesti, eli eh, metsien suojelu, mutta toisaalta myös niiden käyttö. Kannattaa muistaa, että metsät tarjoavat myös kolmelle miljoonalle ihmiselle Euroopassa työpaikan, varsinkin maaseutualueilla, sellaisilla alueilla, joista paljon puhumme ja alueista, joiden eh, osalta pyrimme nimenomaan vastavaikuttamaan maalta pakoon. Kiitokset ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat Unkarissa. Ei tavoitteena ole ainoastaan metsien ylläpito säilyttäminen, vaan metsien kasvu. Pyritään pyr- lisäämään sekä elintarkoituotantoa että metsäalaa, metsien kasvua. Nämä ovat yhteensopivia tavoitteita. Kaikki ovat samaa mieltä, että metsät ovat sekä taloudellisesti että ilmaston kannalta tärkeitä. Ja jotta strategia onnistuisi, pitäisi taata johdonmukaisuutta politiikan kanssa. Ja tämä voisi olla oikein hyvä pohja vastustaa metsäkatoa maailmassa. Ja me toivomme, että saamme tehokkaita ratkaisuja vuoteen 2025 mennessä. Kiitoksia sitten David, olkaa hyvä. Děkuji za udělené slovo. My v České republice máme 33%. Kiitos. 33 prosenttia maalastamme on metsien peitossa, vaikkakin tilanne on jonkin verran nyt muuttunut, sillä metsiä on ö, istutettu eh, viime vuosina siten, että varsin yksipuolisesti on istutettu kuusta ja se on sitten ollut ongelma esimerkiksi eh, myrskyissä. Eh, puita on kaatunut paljon ja sitten kuivuus on niihin myöskin iskenyt. Ja toisaalta mm, kuuset ovat olleet alttiita tietyille tuholaisille – jotkut fanaattiset luonnonsuojelijat ovat sitoneet itsensä kiinni puihin, jotta niitä ei voisi kaataa. Siinä mennään sitten toiseen äärimmäisyyteen. Puita ja metsiä tarvitaan ilmastonmuutosta torjumaan. Siinä ne ovat varsin tehokkaita ja on erittäin tärkeää, että tämä huomioidaan myöskin, kun tukia mietitään. Kiitos. Kollegi Kiitokset. Vitsik vielä, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Asiahan on niin, että erilaisia metsiä Euroopassa on ja pieni, pieni osa on alkumetsää. Ja alkumetsää ei voi mitenkään parantaa aktiivisella hallinnolla alkumetsällä. Voi tehdä vain sen, että sitä suojelee. Ja minusta hyvä Euroopan metsästrategia – hyväksy tämän. Muuten sillä on hyvä strategia. Kiitos. you, kollegin Sandor. Sandor, seuraavan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegat, minäkin painottaisin, että on välttämätöntä, että meillä on eurooppalainen strategia, eurooppalainen metsästrategia, jonka parissa me mietimme, mitä me annamme paremmin arvoa metsälle sekä ympäristön kannalta, kuten on todettu, Metsillä on olennainen tehtävä hiilen sitomisessa, mutta metsillä pitää olla tämmöistä taloudellista arvoa. Metsää täytyy hallinnoida, hoitaa. Ja meissä sektorilla on paljon työpaikkoja. Ja kyseessä on sitten aluehallinto myöskin. Ja meidän täytyy tässä strategiassa miettiä, miten suojella metsää metsiä Euroopassa, suojella metsäpaloja vastaan, mutta myöskin tuholaisia vastaan. On meidän alueella meidän on pahasti iskenyt esimerkiksi skolitit ja vain eurooppalainen ratkaisu voi auttaa. Vielen Dank, dann sind wir am Ende. Kiitos. Näin kaikki puheenvuorot on käyty läpi. Sitten annan vielä puheenvuoron äh, varapääjohtajalle komissiosta. Dimitro, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. First of all... Kiitos paljon puheenjohtaja. Toivotamme tervetulleeksi tämän oma-aloitemietinnön. Mielestäni tässä raportissa esitetään Euro- ne seikat, joita täytyy ottaa huomioon, ne palvelut, joita metsä tuottaa maaseutualueille, sen kansalaisille ja taloudelle ja myöskin ne haasteet, joita metsät kohtaavat. EUn metsästrategian rooli meillä on nyt siis tulossa loppuun edellinen strategia ja nyt me kuuntelemme eri osapuolia uuden strategian laatimiseksi. Äsken hyvä, äsketään hyväksytty komission tiedonanto, joka koskee e, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, mainitsee myöskin metsästrategian ja, se, ja siinä katetaan kai, koko sykli, e, joka koskee metsää ja sen tarjoamia palveluita. Uusi strategia asettaa puitteet metsälle ja metsäalalle niin, että se voi eh, eh, toimia eh, vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ja myöskin torjua uhkia ja toimia osana Green Dealin toteuttamisessa. Siis hiilidioksidin sidonta on tärkeä asia ja myöskin metsäpalojen esiintyvyyden ja laajuuden vähentäminen. Näitähän on nähty eri puolilla maailmaa ja biotalouden tukeminen ja e, sen tulisi toimia e, biodiversiteettistrategian kanssa yhteydessä. Ja täällä on keskusteltu paljon ja eilen e, oli tämä me, nähdä metsäpuilta tapahtuma, jossa myöskin puhuttiin näistä metsäkysymyksistä ja todellakin puhuttiin siitä biotalous, biodiversiteetti ja muut palvelut, joita metsä tuottaa. Muuttuvassa ilmastossa tarvitaan runsaasti innovaatiota, tietoa, teknistä kapasiteettia ja asiantuntijuutta ja nämä ovat strategian puitteet Green Deal edellyttää metsin, metsien suojelua ja metsäkadon torjuntaa ja, ja, äh, me, ja me, meidän täytyy mm, muistaa, että olemassaolo, ole, siis uudelleen metsitys on yksi asia. Toinen asia on se, että meidän täytyy äh, sopeutua olemassa olevan metsän hoidossa, äh, sopeut, suhtautuminen ilmastonmuutokseen. Vaarana on se, että me, me menetämme tuholaisille ja tulopaloissa metsää enemmän kuin uudelleen metsitetään. Ja myöskin työ ympä, uuden maatalouspolitiikan parissa täytyy suhteuttaa tähän metsästrategiaan ja meidän täytyy täytyy pyrkiä saamaan aikaan uuden yhteisen maatalouspolitiikan yhteyteen eh, hyviä tähän strategiaan sopeutuvia toimia. Kiitokset komissio ja nyt sitten Petri voi vielä vetää yhteen käydyn keskustelun. Ole hyvä. Ähm. Kiitos kaikille erinomaisista kommenteista ja vilkkaasta keskustelusta. Ihan nopeasti Pari puheenvuoroa. Rova Müller. Oli oikein hyvä, että painotti monikäyttöisyyttä. Tämä on kiinnostavaa, kun lopuksi kysytte, että vain retorisesti, oletteko te tietoinen, sit, kuinka paljon äh, hiilidioksidia vapautuu, kun metsät palavat pala ja kuinka paljon metsiin sitoutuu hiiltä. Meidän täytyy perehtyä tieteellisiin faktoihin. Josta sitten herra Vitsikin kommenttiin. Me, pakko olla samaa mieltä, että meidän täytyy suojella metsiä ja pohjimmainen kysymys on, mitä me tarkoitamme sillä, kun me sanotaan, että metsiä ja meidän täytyy pohtia syvällisesti mikä suojelee metsää ja sen monimuotoisuutta? Ja tässä palaan siihen, että, että kestävä metsänhoito suojelee sitä ja lopetan palaamalla siihen, mitä herra Hoisling sanoi, että täysin oikeassa. Me tarvitsemme uusia keinoja, lisää keinoja Euroopassa No, on niin paljon, mitä ei vielä ole tehty. Tarvitaan enemmän varhaisen varoituksen järjestelmiä, enemmän tutkimusta, enemmän palveluita. Esimerkiksi metsäpalojen sammuttamiseksi, mutta erityisesti me tarvitsemme terveitä, kestäviä kasvoja, metsiä ja puita ja paljon niitä. ja ne sitovat sitten hiilidioksidia. Ja sitten kun on aika kaataa metsää, niin sitten on seuraava tärkeä tekijä, eli kiertotalous. Ja sitten me teemme tuotteita, jotka jälleen tallentavat hiiltä pitempään. On paljon vaiheita kestävässä metsähoidossa, kun se tehdään oikein ja kattavasti, niin sillä on vastaus kaikkiin näihin huoliin, joita me tarjoamme tänään. Haluatko puheenjohtaja käydä läpi aikataulun? Tämä käydään valiokunnassa läpi 15.18 ja kolmatta ja tarkistetun takarajan 25. toukokuuta äänestetään toukokuun lopussa 25.6. ja istunnoissa ollaan sitten kesäkuussa. Kiitos. Vielen herzlichen Dank, äh, Petri Savamaa. Kiitokset, Petri. Näin on saatu tämän päivän esityslista kahlattua läpi. Kiitokset kaikille, jotka ovat vielä täällä paikalla. Huomenna jatkamme yhdeksältä aamulla ja tuolloin tapaamme uuden mm, komission jäsenemme. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille ja kiitokset myös tulkeille. No niin.